Dear colleagues, hyvät kollegat, on aika aloittaa. mielestäni ensimmäinen kohta onkin erittäin tärkeä. Moni eurooppalainen kansalainen odottaa. Kohta 13 nimittäin esityslistalla keskustelu komission kanssa. Aiheena komission asetusluonnos, jolla muutetaan asetusta 692 kevyden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen osalta. Euro 6. Kuten tiedättekin, me olemme keskustelleet tästä ennenkin. Ja nythän on kyse nimenomaan menettelystä todellisissa ajolosuhteissa. Tämä liittyy komission kolme neljän pakettiin. Pari niistä hyväksytään myöhemmin ensi vuonna. Nyt korvimme on kantautunut tiettyjä uutisia – menettelyssä todellisissa ajolosuhteissa. Olemme kuulleet myös vaatimusten mukaisuustekijöistä ja pyydämme, että komissio niitä vähän nyt selvittelee meille. Ehkä voitaisiin antaa puheenvuoro ensin komissiolle. He voivat nyt esitellä uutta ehdotustaan. Sen perään keskustelu jäsenten kesken Varmasti jotain kysyttävääkin on komissiolta, kuten nyt on odotettavissakin. Eli komissio, olkaa hyvä, voitte alustaa. Herra Kosiku, johtaja. Olkaapa hyvä komissio. Merci de Kiitoksia, että saimme tilaisuuden esitellä teille teknisen komitean kokouksen tuloksia 28. lokakuulta. Tämä on esimerkki siitä, että me toimimme päättäväisesti komissiossa aika vaikeissakin oloissa. Oikeastaan äänestys 28. lokakuuta päättää työn, joka aloitettiin vuosia sitten uusista testeistä, kun komissio sai lainsäädäntöä uudet valtuudet euro kuutosen puitteissa. Tämä liittyy päästötesteihin todellisissa olosuhteissa RTE-testeihin. Jos ajatellaan ensinnäkin noksit, typenoksidit, niin ne lasket, laskenet merkittävästi sitten 2010, 2010, 2014 euro 3, 6 normit sanoisivat 100 kilometriä. 180-80 milligrammaa per kilometri. Mutta mitä tietoja meillä on mitä nyt dieselmoottorit tuottavat, niin keskimäärin neljä kertaa enemmän kuin mikä on voimassa oleva raja, kun sitten niitä todellisissa olosuhteissa testataan eikä laboratoriossa. Siksi komissio on esittänytkin, että muutetaan näitä testejä, jotta voitaisiin huomioida päästövolyymit todellisissa ajo-olosuhteissa. Siksi tarvitaan näitä RDE-menettelyjä. Totta kai sen sijaan, että testataan laboratoriossa, niin saadaan tietoja typen päästöistä todellisesti olosuhteista ja vähän tietoja myös hiukkasista. Näin voidaan merkittävästi vähentää päästöjen tasoa ja sitä paitsi suurelta osin voidaan vähentää laitteiden manipulaatio, kuten kaikki tiedämme, että mm, näitäkin on tapahtunut. On syytä korostaa, että Euroopan unioni on ensimmäinen alue, alue maailmalla tähän mennessä, joka näin tiukkoja testejä on ottamassa käyttöön. Uusi menettely meni läpi 2015 komiteassa ja 2016 täytyy tiet, vielä saada tietoja autojen hyväksymisestä ja katsoa sitten, miten se testi käytännössä toimii ja saada lisää tietoja käytännössä sitten ei säännön vaikutusta ole, kun ajatellaan näitä NOX-rajoja. RDE-menettelyssä on jo 28. lokakuuta määritelty. Sen pohjalta komissio voi nyt ruveta hyväksymään tekstejä, kunhan neuvosto ja parlamentti on saanut aikaa tar- tarkastella niitä. 2017 alkaen me määrittelemme enimmäistasot kun hyväksytään uusia automalleja markkinoilla. Ja ensimmäinen syyskuuta 2019, kun ajatellaan kaikkia uusia ajoneuvoja, joita tulee markkinoille, no niin, 2017-2019 kaudella on 110 prosenttia joustoa ja sitten 50 prosenttia 2020 uusissa malleissa ja 2021 kaikissa uusissa ajoneuvoissa. Me olemme hyväksyneet vaatimukaisuus tekijän, joka antaa joustoa autovalmistajille. Se oli tarpeen, jotta voidaan testata teknisiä rajoja todellisissa olosuhteissa nykyisissä dieselajoneuvoissa. Pitää paikkansa, että olemme ajatelleet, että olisi laskettu tätä määrää enemmänkin, mutta kompromissi oli tarpeen, että saadaan nopeasti päätös aikaan, jotta voidaan nopeasti ottaa käyttöön myös tiukemmat tarkastukset. Ja nimenomaan on kyse nykyistä testeistä, jotka nyt ovat käytössä. Kompromissin ansiosta voidaan merkittävästi vähentää typenoksidipäästöä ilman, että puututaan kuitenkaan mallien suunnitteluun valmistuksessaan. Toteaisin, että jos ei tätä toteuteta, niin jopa 400 milligrammaa per kilometri voidaan ilmaan päästä typenoksidia. Eli 2019 alkaen meille tulee 80 milligramman raja ja jos ajatellaan niin 168 puolesta, jos niin otetaan huomioon vaatimuksenmukaisuustekijää, siis verrattuna siihen 400. Ja nyt se on yli sotilasin rajan 80 milligrammaa ja 50 korkeinta 2021. Sitten sen jälkeen tehdään vuotuisesti tekniikan tarkastelua kannettavissa laitteissa, joita testeihin käytetään. Ja jos tekniikka kohenee, kuten toivotaan, niin 50 prosentin virhemarginaali voitaisiin vähentää verrattuna nykytilanteeseen. Tekstin mukaan vuotuinen tarkastelu tehdään ja jäsenvaltiot ovat mukana myös tässä päätöksenteossa 28. lokakuuta tehdyn päätöksen mukaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Varmasti joku haluaa kysyäkin jotain ennen kuin kirjan nimet ylös, niin minäpä esitän jo yhden kysymyksen tai kaksi teknistä kysymystä. Ensinnäkin, milloin komissio ajattelette, että voitte virallisesti toimittaa tekstin? Toiseksi, tämä on vähemmän tekniikkaa ja enemmän politiikkaa. Jos nyt oikein muistan, niin jokaisessa komiteassa neuvoston jäsenet antavat lausunnon. Ajoneuvojen teknisessä komiteassa on ihan sama menettelykö vai voidaanko komission erotusta muuttaa. Erotus vaikutti aika erilaiselta, mutta no, olisi kiva tietää vähän enemmän teiltä tästä. Aloitetaanpa Karl Heinz Florensista. Kiitos. Toivottavasti nyt riittävän tarkkaavaisesti kuuntelin, mitä komissio sanoi. Olen sitä mieltä, että tässä on taas tällainen poliittinen päätös kyseessä, jossa ei paljon otettu asiaa argumenteista huomiota. Minä haluaisin tiukempi tiettyjä arvoja, että niihin pyrittäisiin, niin kuin komissio sanoi, mutta että se kustannusten osalta olisi täysi katastrofi. Tietysti haluaisin kysyä komissiolta, että onko olemassa tällainen kohtuullinen hinta, jo voidaan tavoitella, vai onko tässä kyseessä nyt sellaiset hinnat, jotka määritellään samalla tavalla hyvin monimutkaisesti niin kuin CO2-päästöjen hintojen osalta. Thank you. Kiitos. Matthias. Ja, vielen dank. Ähm. Kiitoksia paljon. Uskon, että se, mitä komissio nyt ehdottaa, no siitähän on jo puhuttu. Tässä on hyvin paljon vielä liikkumavaraa järjestelmän, järjestelmän käytössä. Ja kun jäsenvaltiot voivat käyttää 2,1 kertoimena euroviitosen kuutosen yhteydessä typen päästön osalta, niin siellä on määritelty 80, mikä 1,2 on tavoitteena. Se on miltei taas euroviitosen taso. Tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä otetaan askel taaksepäin suhteessa euroviitoseen. 5. Euro 6 hypätään takaisin mikäli Euroopan parlamentti tämän hyväksyy noin vain. Silloin meidän lainsäädäntömme yksinkertaisesti vain johtaa siihen, että palataan Euroviitosen tasolle. Ja juuri typenoksideiden suhteen nehän aiheuttavat otsonikatoa ja monia ennenaikaisia kuolemantapauksia juuri tämän suhteen on valtaisia ongelmia. Edellisellä täysistunnon viikolla puhuttiin, puhuttiin NEC-direktiivistä. Mitä hyötyä on, on asettaa paperilla mitä raja-arvoja, jotka ovat miltei kymmenen vuotta vanhoja jo, mikä nyt jälkikäteen taannehtivasti otetaan rajoilta käyttöön ja sitten legitimoi, perustellaan tätä sitä Euroopan parlamentissa sillä, että olemassa epäkelpoja käytänteitä. Eikö meidän pitäisi pikemminkin käyttää aikamme koska me tiedämme viime viikolta, että typen yksilöiden suhteen oli tehty petoksia, mutta myöskin hiilidioksidipäästöjen suhteen. Silloin kun Kido Sakoni vuonna 2013 uudisti lainsäädäntöä, on, mit, mitä eroa meidän lainsäädännömme tässä olosuhteessa on ja mitä komissio sitten tekee sopimusten vaalijana ja mitä välineitä komissiolla on käytettävissään Eikö nyt tarvittaisi paljon laajempaakin keskustelua täällä Euroopan parlamentissa ja toimintavälistä keskustelua siitä, miten saataisiin hoidettua kuntoon? Ja mikä arvoisia lakikirjan sanat ovat, mikäli minkälaista valvontaa ei voida harjoittaa, ja sitten jäsenvaltiot ehdotat sitten 2,1. Kaikki, kukaan, kukaan ihminen ei tiedä, kuinka tämä sitten ylipäänsä nivoutuu yhteen kaiken muun kanssa. Viime viikolla NEC-direktiivin yhteydessä sanottiin, että siellä oli turhia asioita ja Schreier sitten sanoi, että hän tietää, mitä tekee muut kollegat, puhuvat vastaan ja esittävät myöskin faktoja. Mutta nyt on tässä menettelyssä jotain, mikä mättää. Tämä on suorastaan hihasta tempaistu. Euroopan parlamenttina toimielimenä meidän pitäisi painaa jarrua, koska muuten me teemme itsemme tässä naurunhaiseksi koko tässä menettelyssä. Ja se, että menettely voitaisiin lopetettua tai keskeytettyä ja lähetettäisiin takaisin ja sitten pohditaan sen uudestaan real drive emissions todellisten päästöjen suhteen. Syyskuussa tästä jo puhuttiin, silloin tämä skandaali tuli ilmoille. No, no joka tapauksessa syyskuussa sitä puhuttiin, syyskuun alkupäivinä. Sanottiin, että meillä oli valehdeltu, meitä oli huijattu auton, autojen päästötestien suhteen. Joka tapauksessa meidän pitäisi varmistaa, että tässä muodossa tämä asia ei etene, vaan pikemminkin pitäisi saada valoa pimeään ja pohtia sitä, kuinka voidaan tätä kuntoon kaupunkien ylipormestareita, jotka on julkisesti asetettu sille teostan siksi, että pidän kiinni rajarvoista, niin nyt on tätä eri vaiheissa sääntöjä käyttöön euro 5 ja euro 6, mutta siitä huolimatta ilmanlaatu on jatkuvasti kaupungissa heikentynyt, vaikka autokanta on uudistettu. Ja se, mitä pakoputkesta tulee ja se, mitä lukee paperilla, näiden kahden välillä on valtaisa kuilu. Ja tämä kerto, kerron 2,1. Mikäli se nyt hakataan kiveen, niin se on suorastaan yksi vitsi. Thank you very much, Matt. Kiitoksia kovasti, Mattias. Seuraavaksi herra Herbrandi. Thank you, Mr. Mr. Chairman. I, I... Kiitos puheenjohtaja. Minä en nyt aio toistaa, mitä te ja Matias Karhats jo sanoitte. Minulla on pari muuta kysymystä nimittäin. Kuin näin tämän teknisen kokouksen tuloksen ensi kertaa, niin tuli mieleen, että komissio tulisi pettymään ihan valtavasti tähän tulokseen, ihan älyttömän pettynyt, koska olimme kuulleet huuhuja siitä, että komission alkuperäinen ehdotus ja tämä lopullinen päätös eivät olleet lähelläkään sitä alkuperäistä ehdotusta. Ja tältä pohjalta olin suuresti yllättynyt, kun luin komission, komissaarin lehdistötiedotteen, jossa ensinnäkin sanottiin, että Eurooppa on ensimmäinen ja ainut Euroopan alue, jolla jossa näitä todellisissa ajosohtuissa syntyviä päästöjä mitattaisiin. Ja että tämä olisi järkevää, koska nimenomaan USAsta oli tullut meille tämä viittausongelma, mutta komissio puolusti tätä päätöstä komissaarin ja komission osalta tämä piti olla suuri pettymys. Kysymys kuuluu, miksi ei nyt suoraan syytetä jäsenvalta siitä, että ne eivät äh, noudattaneet tätä komission ehdotusta, vaan pelasitte politiikkaa ja koititte sitten muuttaa tätä yhdenmukaisuustekijää ei komission te- teknisten asiantuntijoiden perusteella, vaan poliittisten arvioiden perusteella. Toinen kysymykseni liittyy ö, kilpailuun. Komissaari Bienkovska, joka on vastuussa ö, oikeudenmukaisesta kilpailusta, tasapuolisesta kilpailusta, niin onko olemassa kilpailua niiden osalle, äh, yhtiöiden välillä, jotka käyttävät 2007 käytössä olleita sääntöjä, ja jotka nyt sitten kuulevat, että toiset kilpailijat, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, saavat 5, 6, 7 lisää vuotta aikaa äh, täytäntöönpanoa varten. Minusta tämä ei ole äh, oikeudenmukaista kilpailua, vaan epäoikeudenmukaista. tässä kesken pelin muutetaan sääntöjä. Kolmanneksi, sanoitte, että komissio suostui tähän, koska halusi saada nopeasti aikaan päätöksen niin, ettei siihen kulu liikaa aikaa. Mutta jos oikein ymmärrän, niin ei nyt ennen syyskuuta 2017 missään tapauksessa kovinkaan paljon tapahdu. On jotain uusia pilotteja, mutta eipä sen enempää jotain. Ainakaan minun rajallisen tietoni perusteella – vaikutti siltä, että, että komissiolla olisi ollut vaikka kuinka paljon aikaa valmistella huolellisemmin näitä ehdotuksia. Ja sitten lopuksi hyvä puheenjohtaja, koska minulle ei ole ollenkaan selvää, että mitä tapahtuu nyt tämän ja syyskuun 2017 välillä. Koska meillä on vanhat testausmenettelyt edelleenkin käytössä. Sitten aloitetaan jonkunnäköisiä pilotteja näiden uusien todellisten ajo testien osalta. Eli on erilaiset testit, joista tulee erilaisia tuloksia. Julkistetaanko nämä erilaiset tulokset ja me politiikkoina ja ehkä jopa kuluttajat, olemmekö, olemmeko me näiden kahden vuoden aikana kyvykkäitä tai vertaamaan näitä todellisissa ajo-olosuhteissa tehtyjä testituloksia ja laboratorioolosuhteissa tehtyjä testituloksia. Ja onko tämä kestävä tilanne, että nämä, nämä päällekkäiset järjestelmät tai rinnakkaiset järjestelmät ovat niin kauan voimassa? Kiitoksia, Rova Görling. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki tiedämme, että 2011 kasvupääosasto rupesi käynnistämään valmistelun RDE-testeiksi, vaikka niitä siksi kutsuttu silloin, koska olivat varsin tietoisia vaikeuksista ja reunahdoista, joita nykyjärjestelmissä on. Ajoneuvot eivät noudattaneet päästörajoja. Toukokuussa 2015 tekninen komitea vihdoinkin sopi alustavasti, ainakin sopimuksen alkuosasta. Viime viikolla tuli toinen osa. Eli nyt meillä on vähemmän kuin ihanteellinen ehdotus. Tarvitaan kuulemma siirtymäaika, jotta huomioidaan ajoneuvojen elinkaari. No mikä ettei, mutta minulle ei ole käynyt selväksi puolestaan ja haluaisin, että komissio selittäisi tätä. Miten siirtymäkaudella käytettävät arvot on määritelty? Mistä luvut ovat peräisin? Vai ovatko ne osaa jotain omituista huutokauppaa teknisessä komiteassa? Onko minkälaisia ajatuksia nopeuttaa uusien ajoneuvojen markkinoille tuloa? Onko kustannukset tehty vaikutusten arviointia, alalle vaikutuksia? Mielestäni ihan kohtuullista olisi mielestäni, että sekin olisi osa päätöksentekoprosessia. Miksi tämä ei ole avointa? Aika hämärää puuhaa. Kyllä minä haluaisin sanoa myös, että kun kollegat puhuvat siitä, että pitäisi nyt jarruttaa menettelyä, niin minä olisin kyllä eri mieltä siitä. Itse asiassa minä haluaisin, että menettelyä nopeutettaisiin, että päästäisiin parempaan ilmanlaatu varsinkin kaupungeissa ja mahdollisimman nopeasti. Komissio, parlamentti, jäsenvaltiot, valmistajat ovat kaikki syyllisiä tässä. Jos joku väittää, että sen jälkeen, kun nämä rukkaamiset tuli esille, ettei mukaan, että mukaan olisi noudatettu sitä ennenkään raja niin elää kyllä jossain pilvessä. Minä haluaisin, että kun meillä on uutta intoa nyt korjata tilanne, niin sitten kuitenkin päädytään siihen, että ne, jotka ovat kärsineet tästä, tarkoitan tässä ei pelkästään autovalmistajia, vaan ihmisiä, jotka palvelevat yrityksiä. Siis tarkoitan koko tässä mukana olevaa taloutta. Pitää nimittäin paikkansa, että ala on taloutemme moottori. Myös kohti vihreää taloutta, kohti puhtaampaa liikennettä. En halua jouduttavan tilanteeseen, missä tässä ajetaan takaa jotain helppoa tavoitetta ja sitten kuitenkin päädytään siihen, ettei ratkaista kuitenkaan ongelmaa vaan periaatteessa luodaan uusia ongelmia, että ala horjuu. Ja nyt tarvitaan nopeasti tekniikkaa kaduille, että voidaan hengittää kunnollista ilmaa. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten Vaas Eichhut. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin ensireaktiona Julie Gerdingin puheenvuoron. Äh, heippo, heippo helppo tavoite. No, ei varmasti auto teollisuutta tällaiseksi voida kuvailla, koska se on aika lailla viivytellyt ja varmistanut, että ne tavoitteet, joihin niiden sen pitää päästä, siirtyvät eteenpäin ja vesittyvätkin matkan varrella. Ja senpä takia, jos on helppo tämä kohde, niin enpä tiedä, miksi USAssa e tupen oksidien rajat ovat tiukempia, Kaliforniassa kaksi kertaa tiukempia kuin meillä ja 2006 Euroopassa keskusteltiin 80, Kaliforniassa tavoite on 35. Ja näistä, tällaisista luvuista nyt puhutaan, eli ei tämä nyt niin helppo kohde ole. Joka tapauksessa nyt puhutaan RDE-testeistä. Öö, olen iloinen, että meillä vihdoin viimein on olemassa uusi testi, joka ilmoitettiin sovittiin jo silloin, kun euro kutosesta sovittiin. Eli noin kahdeksan vuotta sopimuksen jälkeen meillä vihdoin ja viimein on RTE testit käytössämme. Mutta minä en ole ollenkaan vakuuttunut siitä, olen täysin hämmentynyt siitä, miksi autoteollisuus saa taas lisää aikaa päästäkseen lähelle sitä raja-arvoa, josta päätettiin jo 2007. Ehkä tässä on ongelmallisia asioita useampikin, joihin liittyy myös juridinen ongelma, jotka koskevat poliittisia ryhmiä kautta linjan. Ensimmäisenä siirtymäaika. On väitetty, että autoteollisuus tarvitsee lisäaikaa pystyäkseen, pystyäkseen nämä testit täytäntöönpanemaan. No tämä nyt on vain viivytystaktiikkaa, jotta päästäisiin näihin tähän 80 tavoitteeseen. Eli taas siirtymäaikaa näiden testien osalta, vaikka tiedettiin, että testit ovat tulossa, niistä on keskusteltu jo pitkään, joten miksi, ja haluaisin kuulla komissiolta, että mikä on komitologiaprosessissa mahdollisuus siirtää siirtymäaikaa, jotta päästäisiin tavoitteeseen, josta on sovittu jo 2007 ja johon piti päästä 2014 mennessä. Ikään kuin nämä uusit, uudet testit olisivat jotenkin yllättäviä. Kyllähän niistä tiedettiin. Niistähän autoteollisuus oli mukana neuvottelemassa. Minkä takia komitologia menettelyssä annetaan nyt lisää. Tämä 2,1 on joka tapauksessa ongelmallinen. Ja senkin jälkeen sanotaan, että on yhdenmukaisuustekijä joka heikentää enemmän tai vähemmän tätä tavoitteita. Ja komissio antaa hyvin vaikean selityksen, että mistä tämä tekijä on peräisin, se on tilastovirhe, mutta tietääkseni, ja sen jälkeen kun olen keskustellut komissaari Biankovskan kanssa, ja hän selitti meille, miten tämä tilastovirhe oli syntynyt komission ehdotuksessa, josta päästiin sitten 1,18. 1,18 pitkällä tähtäimellä, mutta tällä hetkellä pöydällä on 1,5, joka tarkoittaa sitä, että komitologiaprosessissa on, tämä tarkoittaa uutta tavoitetta, 120. Nyt ei puhuta enää 80, vaan 120. Ja tämä on uusi tavoite, josta 2007 päätettiin. Se on lainsäädännössä ja nyt sitä vesitetään ja se on menettelyssä muuttunut. Ja tätä ei voida hyväksyä missään poliittisessa ryhmässä. Että täällä tehdään nyt ennakkotapauksia siitä, että komitologian menettelyssä, joka on teknistä menettelyä, sitä käytetään eh, viivyttämään ja vesittämään tavoitetta, josta jo 2007 on päästy sopimukseen. Ja tämä on sellainen asia, jossa jopa komissio itse tunnustaa, kun komissio teki ehdotuksensa, niin sanoi, että tämä tilastovirhe, eh, niin siinä maksimi olisi 1,18. 1,5 eh, on selkeästikin poliittinen diili, ja poliittiset diilit eivät kuulu komitologiaprosessiin. Ja tämän Euroopan parlamentin pitäisi ehdottomasti eh, selkeästi ilmaista että Tällaista politiikkaa voidaan tehdä lainsäätäjien, mutta ei komite- lainsäätäjien kesken, mutta ei komitologia menettelyssä. Sen takia meidän pitää tätä vastustaa. Thank you very much. Kiitoksia. Rova Schreier-Pierik. Voorzitter, heel veel vragen zijn al gesteld. Monet kysymykset tulivat jo esitetyiksi, no, mutta halusin palata siihen, että komissio ilmoitti, että RDE-sääntö pitää nopeasti saada kuntoon. Toinen seikka, Euroopan, Euroopan valvonta, valvontaelin. Parlamentti äänesti suurella enemmistöllä Strasbourgissa antaa sille enemmän valtaoikeuksia. Miksi sitten viranomainen ei ole toiminut. Nyt on kyse siitä, että yhdet toimialalle antaa enemmän liikkumavaraa kuin toiselle. Viime viikolla koko parlamentti puhui Pariisin ilmastosopimuksesta ja vetosi sen syntyisen puolesta. Siinä yhteydessä hyvin paljon puhuttiin ja minäkin tein tarkistuksia siitä, että kaikkia sektoreita pitäisi kohdella tasavertaisesti. Nyt en voi enää sitten selittää ihmisille, mitä, miten on mahdollista, että että maatalouden puolella täytyy milligramman tarkkuudella kaikkea sääntöjä noudattaa esimerkiksi eläinten hoidossa. On hyvin paljon teknisiä säännöksiä, mutta no, tämä ei pelkkää sitten autosektorin. Ja loppujen lopuksi totesin, että viime viikolla kun kävin kotona, puhuin siellä autolan ihmisten kanssa ja, ja he sanovat, että he tiesivät vuosikausia, että tällaisia käytänteitä on olemassa. Minä haluaisin, että kaikkia kohdellaan tasavertaisesti nyt vihdoinkin. Thank you very much, Miss Dalli. Kiitoksia sitten Rova Dalli. Amen. Kiitos puheenjohtaja. Tänään komissio kertoi, että tarvittiin kompromissia – mutta minun mielestäni ei tämä ole mikään kompromissi. Kahdeksan vuotta sitten EU päätti 80 milligramman rajoitukset. Nyt sanotte, että te halusitte kompromissia nyt 168 per kilometri. Nyt haluaisin tehdä vähän valaisevan asiaa ja selittävä meille, mikä kompromissi tämä on? Ei tämä minulla ole mikään kompromissi. Jos kahdeksan vuotta sitten ei eilen päätettiin 80 milligrammasta, niin miten voitte tulla tänne ja esittämään kompromissia 168 milligrammalla per kilometri. Pari kysymystä. Kun katsotaan 2007 hyväksyttyä har- äh, äh, lainsäädäntöä, siinä sanotaan ihan selvästi, että 80 milligrammaa typioksideja ja normaalissa alosuhteissa ei ole mitään toleranssirajaa eikä mitään joustoakaan. Nyt sitten komissio täällä sanoi sanan jousto. He sanoivat, että he haluavat joustoa tietyn määrän 2019 asti ja sitten 50-21 asti. Siis mihin tämä perustuu? Haluaisin tietää, mikä on oikeusperusta, jolla komitea päätti muuttaa rajoja. Alkuperäinen lainsäädäntö ei viittaa minkäänlaiseen joustoon toiseksi. Jos katsotaan 2020 jaksoa tai siitä eteenpäin, niin tässä ollaan täysin menossa vastoin komission arvioita. Eli 1,2 olisi vaatimusten mukaisuustekijä. Eli miten ihmeessä päädyttiin 1,5 komiteassa? Sekin on vastoin komission omaa arviota. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä tutkimuksia käytettiin, mitä näyttöä komitea käytti jotta päästään 1,5 tekijään 2020 jälkeen. Lopuksi vielä yksi kysymys. Haluaisin yksityiskohtaista tietoa perusteluista, joita on käytetty syynä sille, että tämä olisi alalla niin vaikeaa päästä siihen, mistä sovittiin kahdeksan vuotta sitten. Ja kun kerran on tavan takaa todettu, että euro 6 tavoitteisiin on olemassa tekniikkaa, eikä se maksa paljon. Muutama sata euroa yleensä on esitetty arviona, mutta haluaisin kuulla komission näkemyksen tästä. Ja kun kerran olemassa on jo autoja, jotka pääsevät 80 milligrammaa per kilometri, niin totta tosta, tosiaan toivon, että saadaan jotain konkreettista vastausta. Muuten voi vain todeta, että eipä onnistu. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten Rova Birda. Very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olen varjoesittelijä NEC-direktiivin osalta, eli ilmanlaatua koskevan lainsäädännön osalta, joka hyväksyttiin täysistunnossa viime kuussa. Täysistuntokeskustelussa komissaari Vella totesi olevan erittäin tärkeää, että kaikki sektorit kantavat kortensa kekoon ja pyrkivät puhtaaseen ilmaan, ja tästä kaikki yhteistuumin sopivata. Kaikkia alle koskevan lainsäädännön, kaikkia lähteitä koskevan lainsäädännön täytyy olla tarkoituksenmukaista, jotta päästötavoitteisiin päästään. Kaupungit ja jäsenvaltiot ovat epäonnistuneet päästötavoitteissaan korkeiden typpipäästöjen vuoksi. Dieselauteen vuoksi osittain, mutta ei kokonaan. Syyskuussa havaittiin, että vain yksi kymmenestä euro kuusi dieselautosta oli alle 20 typpipäästön osalta. Uudessa RDE-ehdotuksessa 2017-2020 euro 6 dieselautot sallittaisiin Niin, ne sallittaisiin kaksi kertaa euro 6 raja-arvot ja 2020 vuodesta eteenpäin 50 prosenttia enemmän. Minä olen järkyttynyt siitä, että oma hallitukseni hallitus totesi, että se suostuu RTE-sääntöjen vesittämiseen. Tämä on suorastaan skandaali. Tämä ajetaan lisää kuolemantapauksia ja lisää kustannuksia kaikissa yhteisöissä. Kaikkialla. Minulla on tässä viisi kysymystä. Mitä on vaikutusta tällä 1,5 vaatimustenmukaisuuskertoimella on silloin, kun jäsenvaltiot määritellään typen päästörajoja suhteessa siihen, että tämä kerran olisi yksi. Toinen kysymys, onko tämä ehdotus todellakin tarkoituksenmukainen? Onko se niin yhtä tiukka pussien ja rekkojen osalta, yhtä tiukka kuin bussien rekkojen osalta? Onko se yhteensopiva komission ilmanlaatua koskevien tavoitteiden kanssa? Siellä halutaan 52 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vähentää ilmanlaadun aiheuttamia kuolemantapauksia. Lehdistötiedotteessa käytetään käsitettä, mitä suurimmassa määrin pyritään välttämään huijaamista mittauksissa. Onko tämä todellakin komission kunnianhimon taso? Halutaanko tässä rajoittaa pelkästään huijaamista? Eikö huijaaminen pitäisi lopettaa kokonaan ja varmistaa, että kansalaisten hengittämä ilma on parasta mahdollista euro kuutosta tässä nyt ajan takaa? Thank you very much. Kiitoksia. Varapuheenjohtaja Javora. Yeah. Kiitos puheenjohtaja. Tästä keskustelusta nyt puuttuu periaatteessa selkeys. Täällä puhutaan numeroista ja argumenteista, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja, ja vähän tuntuu, että komissiossa ja neuvostossa tähän syyllistetään. Nyt puhutaan tästä yhdenmukaisuustekijästä, joka on 2,1 jota nyt neuvosto on ehdottanut. Ja olen samaa mieltä Matias Kroten kanssa, että, että tämä on ihan vitsi. Tämä on todellinen vitsi. Ei tämä ole mikään yhdenmukaisuustekijä. Tämä edellyttää sitä, että, että vetäydytään euro 6 normista, palataan euro 5. Jos komissio on sitoutunut tällaiseen niin ihan vähimmäisvaatimus on, että ehdotus koskisi komission todellisia tavoitteita ja, ja aikeita, eikä puhuttaisi näistä erilaisista yhdenmukaisuustekijöistä. Ja vähän myös syntyy sellainen kuva, että tässä nyt ollaan ikään kuin teatterissa, ollaan näytelmässä tällainen 2,1 ehdotus, joka kaikkia hieman nyt ärsyttää ja sitä kohtaan hyökätään. Mutta tämä on vähän niin kuin härkätaistelua. Tämä on nyt se punainen vaate, jolla ärsytetään. Ja sillä erityisesti koitetaan tätä yhdenmukaisuustekijää tuoda esiin. Koska tämä alkuperäinen komission ehdotus oli 1,6. Sekin vitsi sinällään. Ihan rehellisesti sanottuna, niin, niin kuin herra Eckhout sanoi, tekniseltä kannalta yhtenmukaisuustekijä ei ole ratkaisu teollisuusongelmiin eikä taloudellisiin ongelmiin, vaan se vastaa mittaamisen epävarmuuksiin. Ja oikea olisi 1,2, joka on tutkimuksissa todettu oikeaksi. Eli yli 1,2 tai 1,18 ylimenevä yhteenmukaisuustekijä ei ole tekninen eh, ratkaisu, vaan poliittinen päätös. Ja senpä takia pelkään, että nyt tässä tapahtuu niin, että parlamentti hyökkää tätä 2,1 tekijää kohtaan hyvinkin rankasti, ja sitten saadaan aikaan joku kompromissi, joka on 1,6. Ja sitähän halutaankin saada aikaiseksi. Ja tämä on oikeastaan vain ihan peliä, mitä täällä parlamentissa nyt pelataan. Sen, sen lisäksi, että kritisoidaan tätä 2,1 ehdotusta, suurin osa on samaa mieltä. Meidän pitää pitää mielessä se, että kompromissi, joka olisi 1,6 tai jotain muuta siellä, on myös poliittisesti perusteltu päätös, joka ei ole tekninen, teknisesti perusteltu. Kiitos. Ja sitten Ivo Belet. Thanks very much, uh, Chairman. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Komission arvon edustajalle viittaan oman asiakirjani, jota olla valmistamassa oikeudellisessa yksikössä. Euro kuutta pitäisi noudattaa normaaleissa ajo ensinnäkin ja toiseksi vaatimusten mukaisuus tekijöitä emme ole kyseenalaistaneet parlamentissa sinällään, vaan miten niitä sitten täytäntöön pannaan on kyseenalaistettu. Oikeuden yksikkö on tehnyt aivan selväksi tämän omassa arviossaan viime viikolla. Siellä todetaan, että toinen asetusluonnos, siis viime viikkoinen päätös, jotka jäsenvaltiot ja tekniset asetus tekivät, niin tämä toinen asetusluonnos on sellainen, että se menee yli ja ohi sen valtuutuksen, joka komissiolla on. Tämä on ihan selvä. Eli kysyisin komissiolta, hyvä puheenjohtaja, miten komissio aikoo nyt jatkaa tästä? En voi kuvitellakaan, että jos parlamentti esittää vastalauseen, se menee valiokunnassa ja täysinosta eteenpäin, niin ei kai komissio voi sitten sivuttaa meidän käsitystämme. Onko komissio siis valmis esittämään toista kompromissia olemaan meidän puolellamme? Toinen kysymykseni, vähän kuten Ani Schreier totesi, tyyppihyväksynnästä. Meillä on päätöslauselma olemassa parlamentista pari viikon takaa. Siinä aivan selvästi sanotaan, mikä tilanne on. Varmasti komission sen Bionkovska on ehtinyt sen lukeakin viime viikolla vahvistikin sen. Eli voisiko komission edustaja myös vahvistaa, että tämä on komission aikomus esittää ehdotus, joka liittyy hyvään eurooppalaiseen valvontaan, ajatellen kansallisia tyyppihyväksyntäjä. Kiitoksia sitten edustaja Dans. Um, Kiitos puheenjohtaja. Minulla nyt on sellainen tunne, että komissio ja jäsenvaltiot jossakin määrin kuvittelisivat, että asia katoaa itsestään, mikäli siitä lakataan puhumasta. Ja mikäli pikkuisen viilataan tavoitteita vastaamaan paremmin sitä, mitä ajoneuvojen valmistajat haluavat, niin sitten he kuvittelevat, että asia katoaa itsestään ja ilma puhdistuu itsestään. Tämä on ei ole mikään abstrakti asia. Kyse on ilman saasteista, joita meidän täytyy vähentää. Komissiolle haluaisin esittää kysymyksen, joka on jo esitetty, mutta ehkä hieman muotoilla tätä kysymystä uudestaan. Kyse on yhteispäätösmenettelystä, ja kahdeksan vuotta sitten yhteispäätösmenettelyssä asetettiin tiukat tavoitteet, jotka pitäisi saavuttaa todellisissa ajo-olosuhteissa. Mitä oikeudesta perustaa teillä on muuttaa tuota tavoitetta komitarkkeen menettelyllä, ja mikäli ei tavoitetta muuteta, vaan pikemminkin halutaan 80 milligramman tavoite ja 1,5 yhdenmukaisuus kerran, niin voiko komissio kertoa, miten ihmiset tämä toimii? En ole matematiikka, mutta 1,5 kertaa 80 on enemmän kuin 80, mutta ehkä minä olen missannut jotakin. Ehkä minä jotakin ollut havaitsematta. Ehkä tämä vielä päästään, mutta minusta vaikuttaa siltä, että tässä on syntymässä sellainen ennakkotapaus, jota ei saa päästä syntymään. Kiitos sitten herra Jaar. Ja, vielen dank, Herr Vorsitzender. Kiitos puheenjohtaja. No, tässä on jonkunnäköisiä paradigmoja. Toisen direktiivin osalta sanottiin, että jollain tavalla parannetaanko nyt tilastoja vai todellisuutta. Nyt sitten tämä paradigmojen muutos ei nyt näytä hyvältä. Nyt meidän pitäisi todellisuutta parantaa. Ja tilastossahan, tai tilastojen mukaan laboratoriossa tämä taistelu on jo voitettu, mutta merkitsevää on, että se pitäisi myös todellisuudessa voittaa. Kysymykset niin komissiolle. Ensinnäkin, onko meillä jonkunnäköistä kuvaa siitä, miten nämä, miltä nämä numerot todellisuudessa näyttävät? Täytetäänkö me jotain eurovitosen vaatimukset tai nelosen? Miten tämä nyt todellisuudessa näyttää? Minkälainen on tositilanne? Ja, ja to, meidän pitäisi, jos me haluamme todellisuutta parantaa, niin meidän täytyy asettaa realistiset tavoitteet, jotka voidaan täyt- joihin voidaan päästä. Toinen kysymys ehkä meille itsellemme. Rova Shaye puhui jo siitä, että kun otetaan huomioon tosiseikat, ja nämä aikaisemmat direktiivit, niin miten niitä pitäisi tässä nyt parantaa – kun ajatellaan maataloutta, minkälaisia tavoitteita ja raja, raja-arvoja sinne asetetaan. Ja tässä tietysti minkälaisia tavoitteita me nyt pyrimme saamaan, että kyllähän meidän pitää jollain tavalla parantaa sitten näitä olemassa olevaa lainsäädäntöä. Kiitos. Ja nyt komissio saa uudelleen puheenvuoron, jotta voidaan saada kunnon vastaukset lykkyä tyköön. Merci, Monsieur le Président. So, thank you. Uh, the first question you... Ensimmäinen kysymys, jonka te esitette, liittyi käännöksiin. Tällä hetkellä käännöksiä ollaan toimittamassa 23. marraskuuta uun aikarajoihin mennessä kaikki käännökset pitäisi saada valmiiksi ja sitten teille voidaan toimittaa ne kaikki versiot. Toinen kysymys liittyi siihen, mikäli ymmärsin oikein, voidaanko tätä ehdotusta muuttaa, ehdotusta, jonka komissio esitteli parlamentille komitologian menettelyssä jäsenvaltioita voidaan kommentoida, jotta sitten jäsenvaltioiden kesken saadaan määräämistä aikaiseksi. Toinen kysymys, jonka esitti muistaakseni Florence, joka vaikutti siihen, mitä vaikutusta tällä on. Auton valmistajat kertovat meille, että teknisen komitean tulokset moottoriajoneuvoja koskevan teknisen komitean äänestyksen tulos tarkoittaisi sitä, että 30-50 prosenttia nykyistä ajoneuvoista pitäisi muuttaa, jotta voidaan rajarvoihin päästä. Kyse on siis tietystikin dieselajoneuvoista. Meillä Groten kysymys ja kommentit hän puhui hiilidioksidipäästöistä. Jätän tämän kollegalleni vastattavaksi. Hän puhui myöhemmin. Toinen kysymys liittyi lainsäädäntöön. Tietystikin täytyy ymmärtää, että se tosiasia, että me ryhdymme toimiin, on se, että haluamme tehdä lainsäädäntöä konkreettisempaa. Ja aiemmin täällä jo todettiin, että täytyy mitata todelliset päästöt ajoneuvo, ajo-olosuhteissa ja että arvot ovat neljä kertaa korkeammata keskimäärin, joten mikäli halutaan sääntöjä pistää paremmin täytäntöön, täytyy olla asemuksesta lainsäädäntöä Pienkovskan kanssa. On keskusteluja käyty ja nyt me pohdimme tyyppihyväksyntäjärjestelmän uudistamista. Tietystikin tämä on perustavanlaatuinen elementti joka mahdollistaa sen, että lainsäädäntö on tehokkaampaa ja vaikuttavampaa. Ja itse asiassa sitä myöskin kunnioitetaan enemmän. Tämä työ on jo oikeastaan aloitettukin työ tyyppihyväksyntäjärjestelmän uudistamiseksi. Siellä on erilaisia turvalausekkeita ja mahdollisuus vetää lainsäädäntöä takaisin ja muita seikkoja pohditaan parhaillaan. tapahtumien valossa, sen valossa mitä on tapahtunut, meidän käsityksen siitä, mitä kannattaa tehdä, on vain vahvistunut. Sitten herra Gerbrandin kommentti, että en nyt halua kommentoida äänenpainoja ja lehdistötiedotuksia ja tiedotteita ja muita, mutta kannattaa pistää merkille, että käytännössä päästöjä vähennetään vähintäänkin kahdella ja sitten prosessin loppuun mennessä miltei neljällä käytännössä. Voin pistää nopeasti täytäntöön jotakin elementtejä, mutta täytyy aina muistaa, että Mikäli nyt ei ryhdytä uudistuksiin RDE-rajarvon osalta, tämä tarkoittaisi sitä, että pitäisimme kiinni nykytilanteesta, joka on sattumoisin 400 mg per kilometri. Se, että moottoriajoneuvo noudattaa nykyistä lainsäädäntöä, ei tarkoita sitä, että se käytännössä noudattaa päästöarvoja, jotka on asetettu ajoolosuhteita varten. Tällä hetkellä tila, raja, nyt ollaanko neljä kertaa korkeammalla tasolla kuin mitä lainsäädäntö edellyttää. Käytännössä keskiarvo on jo 400 milligrammaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mikäli ajoneuvo noudattaa lainsäädäntöä, se ei vielä tarkoita sitä, että se noudattaa ajolosuhteissa käytännössä niitä raja-arvoja, joista on säädetty. Tältä kannalta katsottuna uskon, että ongelma on hieman teoreettisempi kuin miltä käytännössä näyttää. Mitä tapahtuu sitten ennen vuotta 2017? Uudet testit otetaan käyttöön vanhojen testien rinnalle Sitäkin pilottitutkimuksia on jo tehty tammikuusta eteenpäin ensi vuonna. Testejä käytetään valvontatarkoituksiin. Tämä antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden aktiivisesti tarkastella, mitä epäkohtia on ja mitä eroavaisuuksia ja puuttua niihin. Mainitsin mahdollisuuden uudelleen tarkastella tätä yhdenmukaisuus tekijä- tai kerrointa vuotuisella tasolla vuosittain. Sitten me tietäisimme paremmin, mikä on yhdenmukaisuustaso, joka olisi tarpeen. Kuinka sitten näihin arvoihin päästään? Yhdenmukaisuustekijä perustuu kahteen peruselementtiin. Yksi niistä on linkki itse testiin ja toinen testimenetelmä, tai testimenetelmä ja toinen liittyy ajoneuvo, ajo, tie ajo-olosuhteissa tehtyihin testeihin, esimerkiksi mikäli kiihdyttää tai onko, minkä, millä, millainen tienpinta on ja niin poispäin. Komissio on tehnyt ehdotuksensa ja jäsenvaltiot katsovat, että tämä yhdenmukaisuustekijä pitäisi ottaa korkeammalle tasolle. Ja sitten syntyi tämä kompromissi. Kuten totesin, tarkastuslauseke on myöskin mukana koska sitten kun täytäntöönpano etenee uuden testin kanssa, uuden testin suhteen sitä enemmän tiedetään asioista ja sitten voidaan mukauttaa tätä yhdenmukaisuustekijää. Mitä Yhdysvaltoihin tulee ja siihen, että siellä on tietyt rajat, Yhdysvalloilla auton rakentajilla kenties on jotkut rajat, tämäkin on tulosta yhteispäätösmenettelystä, mutta siellä ei ole paljonkaan dieselautoja, ainakin paljon vähemmän kuin meillä. Ja hiilidioksidipäästöt ovat siellä vähemmän hankala ongelma kuin meillä. At the various interventions. Käyn lävitse täällä esitettyjä puheenvuoroja. Sana joustavuus mainittiin ohimenen. Minähän puhuin tästä yhdenmukaisuustekijästä ja testiolosuhteista. Totesin tällä joustoa, mutta ei jouston vuoksi sen itsensä vuoksi, vaan marginaali mahdollistaa sen, että otetaan huomioon sekä menettelytapa että itse testi, se suoritus, suorittaminen, yhdenmukaisuustekijä. On asia, jonka suhteen piti päästä kom- kompromissiin ja sitten on tiettyä marginaalia, joten jousto ei ole siellä mikään itseisarvo. Ja se jousto ei ole siellä jouston takia pelkästään. Sitten yhdenmukaisuustekijänä yhteys ilman laatuun. Katsoisin, että mitään suoraa yhteyttä ei voida näiden kahden välillä nähdä, koska ilmanlaatu ja yhdenmukaisuus ja ilman laatu, jota mitataan globaalipäästöinä, niin näiden välillä suoraa yhteyttä. Mutta täytyy mainita se tosiasia, että typpipäästöt, niiden osalta yhdenmukaisuustekijänä merkitys ei ole suuren suuri. RDE-testaamisen käyttöönotto johtaa siihen, että päästään neljästä 100 milligrammasta yhdenmukaistekijän paljon matalampi 1,2-1,5, tämmöisiä 24-25 milligrammaa kilometriä kohti. Voin vahvistaa sen, että komissio aikoo uudistaa tyyppihyväksyntäjärjestelmän. Tätä työstetään parhaillaan. Nyt palaan, taikka voin antaa kenties kollegalle puheenvuoron, mikäli itse unohdin jotakin. Mitä tulee siihen, mitä komissio aikoo tehdä, mikäli parlamentti päättäisikin, että se katsoo, että komissio on ylittänyt valtuutensa – Minun nähdäkseni tällaista ei ole vielä tapahtunut. Parlamentti tietystikin voi tehdä itse oman päätöksensä asiasta. Ja mikäli näin tapahtuisi, komission täytyy pohtia silloin tilannetta. I think that's about it at this stage. Tässä nähdäkseni oli suurin piirtein kaikki tässä vaiheessa. Vai sinä puhua? If I remember well... Jos oikein muistan, hiilidioksipäästöistäkin jotain kysyttiin. No, selvä. No en tiedä muistanko oikein. Owen. Herra Owen. Thank you, Mr. Chair. Your memory... Kiitos. Muistisi on parempi kuin minun. Niin ehkä tässä oli puo, pari puolikysymystä CO2. Ehkä sitten tuli, että miten tämä kustannus, että NOx-raja-arvoja noudatetaan, onko se korkeampi kuin että CO2-raja-arvoja noudatetaan. No itse asiassa en oikein tullut en ole valmistautunut vastaamaan tähän, joten tutkin asiaa ja palaan. Meillä on tietysti CO2 kaksi kustannusten osalta aika paljon tämmöisiä kustannuskäyriä, mutta nyt sitten typenoksidien osalta näitä ei ole, mutta tutkin asiaa vielä ja palaan niihin. Sitten oli kysymys, joka liittyy Yhdysvaltojen tilanteeseen. Ja kollega mainitsikin jo, että että USAssa on se on kaksi normeja, mutta on aika vaikea autokantaa verrata toisiinsa, koska siellä on erilaiset autokannat ja metriikat. Mutta jos katsotaan ECCT esimerkiksi tekemiä julkaisuja, niin eurooppalaiset normit ovat jonkun verran tiukemmat kuin USA-laiset. Ja sitten kysymys onko typen oksidien ja CO2 välillä jotain yhteistä. Historiallisesti vastaus on kuulunut, että kyllä, mutta viime aikoina on tämä, nämä erot selkeästi lähentyneet, on öljymoottoreita tai bensamoottoreita, jotka ovat selvästi parempia ja lähenevät dieselmoottoreita, joten viime aikoina tämä kuilu on pienentynyt. Ja tästä voin lähettää jälkikäteen tietoa, jos haluatte. Thank you very much. I don't know if... Kiitoksia. En tiedä, herra herra Brandi, olkaa hyvä. One follow-up. Ehkä seuraava kysymys, jatkokysymys. Ensinnäkin, jos ostan joka viikko viisi omenaa ja varastan ja sitten poliisi saa kiinni ja sitten sanoo, että en kun ensi viikolla varastan vain kolme, niin onko se komission mielestäni selvä kohennus tilanteeseen? Tämä on ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi, jos nyt oikein ymmärsin, ero nykyisen ja tammikuun 2018 välillä on, että meillä on kaksi testiä ja tulokset ovat käytössä hankala tilanne siis. Mutta itse asiassa te puhuitte 400 milligramman keskipäästöarvosta nyt. Sekö sallita kahden vuoden ajan? Eli meillä on siis viiden vaatimuksenmukaisuustekijä viiden vuoden ajan. Pitääkö tämä paikkansa? Dear colleagues, Hyvät kollegat, täällä on tullut paljon pyyntöjä jatkokysymyksiä varten. On aivan selvää, että kaikki haluaa jatkaa keskustelua. Jos haluatte, voimme kyllä jatkaa, mutta, mutta ehkä tarvitaan lisää aikaa keskusteluun toiste. On aivan selvää, että me ollaan ihan tyytyväisiä vastauksiin. Me olemme valmiita esittämään lisäkysymyksiä. Mutta mielestäni kaikki ovat esittäneet oman näkemyksensä asiasta. Todennäköisesti me keskustelemme aiheesta vielä muissakin kokouksissa komission kanssa. Keskustelu ei tähän pääty. Siksi kollegat pyydän, ettei lisäkysymyksiä esitetä, koska meillä on muitakin asioita. Jos komissio haluaa vielä reagoida ja sitten päätetään keskustelu ja siirrytään seuraavaan kohtaan. Um, Kiitos. En nyt halua tässä herätä enää uusia kysymyksiä vastauksilla, niin en aio näitä, näitä omena-asioita tässä kohtaa kommentoida, mutta yhdenmukaisuustekijästä sen verran, että koska se viisi ei ole nyt mikään sopiva kuva tilanteesta. Meillä on tilanne ja meillä on näitä testejä ollut ja valmistajat, joilla on mahdollisuus haluavat noudattaa tätä testiä, mutta valitettavasti testi ei ole riittävän hyvä tällä hetkellä senpä takia tällä hetkellä tehdään uutta. Meillä ei ollut mitään vitosen yhdenmukaisuustekijää tähän mennessä koskaan ollut, mutta nämä, näillä testeillä nyt lähestytään todellisia ajo-olosuhteita ja se on tavoitteenamme, mutta koska on epävarmuustekijöitä, niin sitten niihin on linkattu nämä yhdenmukaisuustekijät mutta tämä viitoinen ei ole. Me haluamme testeistä nyt kokemusta ja sitten on tämä siirtymäaika, joka on tarpeen, jotta valmistajat voivat sopeuttaa mallinsa näihin. Eli meidän ei pitänyt nyt, mekään emme nyt sitten komissiossa hyväksy tällaista yhdenmukaisuustekijää viisi. Selvä. Päätämme keskustelun tähän ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Suullinen kysymys aiheena sähkö- ja elektroniikkalaiten romun käsittely Euroopan ja keskustelukomission edustajien kanssa. Tämän kysymyksen ovat allekirjoittaneet herrat Eichhaut ja Florence. Pyytäisin, että molemmat puhuvat ensin. Tai kumpi? Karl-Heinz. Ähm, Ilomielin puheenjohtaja. Eh, dear colleague. Hetkinen Karhais. Hyvät kollegat, keskustelu päättyy edellisestä kohdasta. Jos joku haluaa lähteä, voi niin tehdä, mutta me jatkamme kuitenkin kokousta. Pyydän, että kaikki vaikenevat. Karhais, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Täällä parlamentissa on usein puhuttu kiertotaloudesta. Kymmenen kertaa Kymmenen kertaa on puhuttu romuautoista ja sähköromusta. Periaatteessa kyse on siitä, kuinka hyvin Eurooppa on onnistunut resurssien kierrätyksessä. Esimerkiksi kun on kyse sähköromuasetuksista, kollega Gerbrandi ja minä olemme kirjoittaneet komissiolle ja esittäneet kysymyksen, miten jäsenvaltioissa asia on edistynyt, ollaanko sillä oikealla tiellä, onko täytäntöön panon tila sellainen, jota odotimme tässä vaiheessa. Onko toimiin ryhdytty? Olemme kuulleet, että valtavia vuoria laitonta romua, sähköromua, joka on melkoisen arvokasta kaiken lisäksi on sekä Euroopan sisällä että Euroopan ulkopuolella, ja sitä siirtää paikasta toiseen ilman, että sitä käsitellään säännösten, sääntöjen mukaisella tavalla. Tavo- säännöstä ei pidetä kiinni eikä tavoitteista, koska esimerkiksi on tehty jotakin tutkimuksia. Tutkimukset vahvistavat tämän ja komissio tuntee tutkimuksen tulokset ja olisimme kiitollisia komissiolle, mikäli se voisi antaa meille tietoa siitä, missä nyt mennään. Miksi tämä on minulle niin tärkeä asia, puheenjohtaja? Olen puhunut komissaari Vellan kanssa, erityisestikin kiertotaloudesta on puhunut kanssaan. Ja hienoista asioista puhutaan, mutta yksi ainoat asiat, konkreettiset kysymykset, jotka liittyvät sähköromuun tai autoromuihin, romuautoihin, nä, juuri näiden suhteen sitten tilanne on surkea. Uusia hienoja rakennelmia voidaan tehdä, mutta samanakaan vanhat rakenteet ovat romahtaneet. Ja, ja tässä on yksinkertainen kysymys siis komissiolle. Missä mennään? Thank you very much. Kiitoksia. Räikut. Karl-Heinz. Eh. Kollegani Karl-Heinz sanoi tämän aivan loistavasti äh, saksaksi, joten miten minun pitäisi toistaa se englanniksi tai edes hollanniksikaan, ei tarvitse. Kiitoksia. Ja sitten kuunnellaanpa komissiota herra Julio Garcia, yksikön päällikkö, joka saa puheenvuoron vastatakseen meille. Good afternoon. Eh. Hyvää iltapäivää. Ensinnäkin haluaisin kiittää suullisen kysymyksen laatioita Tämä on hyvä tilaisuus käydä keskustelua haasteista, joita meillä on siinä, että voidaan sähköelektriikka laita romua käsitellä asiallisesti. Tehän tiedätte, että se on kaikkein nopeimmin kasvava romuvirta ja kiertotalouden näkökulmasta tarvitaan totta kai enemmän romun keräämistä. Kysymys on alatan kovin laaja, eikä ole kysymys vain yhdestä kysymyksestä, vaan viidestä oikeastaan, ja se kattaa ison kirjon asioita, muun muassa direktiivin täytäntöönpano, eli VEEE-direktiivi. Käyn läpi kysymykset yksitellen ja sitten yritän vastata mahdollisimman lyhyesti niihin ilman, että kuitenkaan yksikään kysymys jää ilman vastausta. Ensimmäinen kysymys, mitä seurauksia, mitä johtopäätöksiä komissio on tehnyt VEE-tutkimuksesta, e jos ajatellaan tämän selvityksen tutkimuksen tuloksia, CVIT-tutkimuksen tuloksia, niin ei siinä ole oikeastaan mitään uutta. Meillä on muutakin näyttöä välillisesti ja suoraan, joka osoittaa, että paljon terriä menee hukkaan tai sitä hoidetaan huonosti. Tärkeä johtopäätös onkin, että tarvitaan tiukempaa tarkastusta ja valvontaa. Lainsäädäntövälineitä kyllä on, varsinkin kun meillä on uudelleen laadittu direktiivikin, mutta ne täytyy vain käytännössä täytäntöön panna. Ensinnäkin VEE-direktiivi e sisältää erityisen vaatimuksen, joka liittyy laitteiden kuljetukseen silloin, kun ne eivät ole käytössä. Kansallisten viranomaisten täytyy lastaus tarkastaa, jos on epäilyjä siitä, että on kyse rungun laittomasta viennistä. Lisäksi meillä on myös eräs tärkeä väline käännetty todistustaakka, romuun käsittelijä tai se, joka on laitteen hallitsija, joka joutuu osoittamaan, että tämä toimimaton laite ei ole romua. Toiseksi asetusta on myös hiljattain muutettukin, jotta voidaan tarkastuspuolta vahvistaa. Nämä muutokset tulevat voimaan tammikuun ensimmäisenä ja näin Siinä annetaan tarkastella enemmän valtaa. Jäsenvaltiot joutuvat lisäksi ensimmäinen tammikuuta 2017 mennessä laatimaan tarkastussuunnitelmat sen arvioinnin perusteella, joita on tehty vähimmäismäärän pohjalta. Lähinnä tarkastus on kansallisten viranomaisten käsissä tullissa, jäteviranomaisten ja jopa poliisinkin käsissä, mutta me kyllä ryhtyneet toimiin ja EU-tasollakin ensi vuonna komissio aikoo käynnistää vaatimuksenmukaisuusaloitteen liittyen direktiivin, jotta voidaan yksilöidä hyvät käytänteet, voidaan kerätä tietoa laittelusta ja kierrätyksestä, jotta voidaan torjua laitonta kauppaa aloitetta täytäntöön pantaessa me teemme yhteistyötä Impelin kanssa, joka on ympäristötarkastajien verkosto. Se on jo käynnistänyt useitakin hankkeita, jotta voidaan torjua romun laitonta kauppaa. Niin ikään otamme huomioon myös sen kokemukset ja kun se on antanut ohjeistusta eh, romulaitteiden tarkastuksissa myös asetuksen pohjalta. Eli niin ikään teemme Interpolin kanssa yhteistyötä. Se on yksi kumppaneista myös SEVIT-selvityksessäkin ollut. Ja lisäksi Interpolilla on työryhmä liittyen tähän rikollisuuteen. Me tänäänkin olemme mukana kansainvälisessä konferenssissa, joka liittyy laittoman kauppaan. Se järjestetään Lionissa Interpolin isännöimänä. Niin ikään me teemme kahdenkeskistä yhteistyötä yhä tiiviimmin. Me tuemme joitakin hankkeita, joita voidaan kohentaa valmiuksia kehitysmaissa. Me olemme käynnistäneet myös erään hankkeen tuliyhteistyön parissa Kiinassa nimenomaan keskittyen laiterumuun. Lisäksi kertoisin, että me olemme mukana myös kansainvälisissä kuvioissa – varsinkin kun kehittelemme ja käytetään paremmin teknisiä suuntaviivoja, joka liittyy romun liikkeisiin rajat ylittävästi. Tämä liittyy myös Baselin yleissopimukseen ja muutoksiin siihen tänä vuonna. Ja sitten toinen kysymys. Eli direktiivin täytäntöpanon jäsenvaltioissa, varsinkin kuinka paljon on päästy tavoitteisiin keräilyssä ja tarkastuksissa. Ensinnäkin varmistaisin sen, että nykyinen keruutavoitte artiklassa ja seitsemän V-direktiivissä neljä kiloa per asukas toteutuu. Eli kaiken kaikkiaan on varsin hyvä 2013 on viimeisin raportointivuosi, ja vaikkakin jotain tietoja puuttuu vielä, niin nyt saatujen tietojen pohjalta vain viisi jäsenvaltiota eivät pääse talteenottotavoitteeseen. Jotkut näistä viidestä ovat jo lähellä kuitenkin tavoitetta. Jos ajatellaan talteenotto- ja kierrätystavoitteita liitteessä viisi direktiivissä, niin ylipäätään on aika hyvä tilanne, mutta kolme jäsenvaltiota eivät ole päässeet vielä kierrätystavoitteeseen, koska oli riittävästi laitteita käytössä. Neljä pääsee tavoitteeseen, joka liittyy automaattisiin järjestelmiin. Kolme ei päässyt näihin talteenotto-tavoitteisiin liittyen televiestintälaitteisiin. Sitten tarkastukset raportointikaudella 2010-2012 oli 2500 tapausta raportoitu liittyen laittomaan kauppaan Impelin mukaan 15 prosenttia liittyi laiteromun laittomaan kuljetukseen. Totta kai tässä on tiettyä suuntausta nähtävissä nousua, mutta se oli välttämättä huono uutinen. Se ehkä tarkoittaa sitä, että tarkastukset ovat tehostuneet ja yhä enemmän jätteiden siirtoa havaitaan. Ja sitten kolmannen ja nelosen kysymyksistä käsittelen yhdessä ne liittyvät siihen, missä määrin talteenotto on lisääntynyt mennessä kohti 2016. Kysymyksessä tiedustellaan, aikooko komissio esittää jotain tavoitteita. Käsittelen nämä kaksi kysymystä yhdessä, sillä me olemme käynnistäneet selvitystyön, missä me selvitämme molempia asioita. Ensinnäkin uusien tavoitteiden toteutettavuus 2016 ja 2019kin selvityksen tulokset, jotka on nyt saatu valmiiksi, ei niitä ole edes vielä verkkosivulla julkaistu, mutta tulokset viittavat siihen, että jotkut jäsenvaltiot eivät ehkä pysty pääsemään tavoitteisiin, jos eivät puutu täytäntöpano puutteisiin. Tämä liittyy muun muassa siihen, että ei ole kaikkia valtionottoa kirjattu tai että on huonosti täytäntöönpantu tai harjoitettu seurantaa. Selvitys osoittaa myös, että erityisesti täytyy kymmenessä jäsenvaltiossa vielä uurastaa talteenotto tavoitteissa 2010 se oli alle 30 prosentin liittyen laiteromuun. Täytäntöönpano puutteet ja varsinkin tilanne niissä jäsenvaltioissa, joissa talteenotto on alhaisempi, on sellainen ongelma, joka aloitteessa huomioidaan, ja kuten totesin, sen käynnistämme ensi vuonna. Selvitys arvioi myös sellaista vaihtoehtoa, että on yksittäisiä tavoitteita yksittäisillä laiteromuryhmille – Selvitys antaa ymmärtää, että tällaiset yksittäiset tavoitteet voisivat olla hyödyksi, jos ajatellaan taloudellisia, ympäristöllisiä ja sosiaalisia näkökohtia. Mutta toisaalta tuodaan esille myös se, että on aika hankalaa asettaa EU-tasolla näitä tavoitteita, koska kirja, tilanne on niin kirjava Euroopan unionissa jäsenvaltioiden kesken. Tämän lisäksi me uskomme, että se ehkä kääntyy itseään vastaan, jos yksittäisiä tavoitteita asetetaan, kun yleisiäkään tavoitteita ei ole vielä täytäntöön pantu riittävästi. Niinpä komissio ei aio tässä vaiheessa ruveta muuttamaan direktiiviä, ottaakseen käyttöön erityisiä tavoitteita, mutta jäsenvaltiot voivat tietenkin tällaisia tavoitteita kehitellä. Kansallisten tavoitteiden kehittely voisikin olla ihan hyödyllinen väline, jotta voidaan tukea täytäntöönpanoa yleisissä tavoitteissa, jotka on asetettu itse direktiivissä. Viimeinen kysymys. Mikä on nykytilanne ajatellen vähimmäis laatustandardivaatimuksia. Meillä on ah, annettu valtuutus standardointijärjestölle kehitellä eurooppalaisia standardeja, standardit liittyisivät siihen, miten käsitellään romua ja pitäisi nimenomaan noudattaa nykyistä tilannetta tekniikassa. Tässä standardikirjossa olisi myös uudelleenkäyttöjä. Kaikki tämä julkaistaan ensi vuoden puolella. Joka tapauksessa Senelek työstää tätä parhaillaan ja jotkut standardit on julkaistukin mukaan lukien yleiset romukäsittelystandardit, kuten myös lamppujen käsittelystandardit tai katodien käsittely ja myös näyttöruutujen käsittely ja yleisesti ottaen meidän täytyy kodin koneiden elinkaarta tarkastella, kuinka paljon siellä on erilaisia hiukkasia muun muassa mukana. Eli edistystä on saavutettu kyllä standardia kehitellessä romukäsittelyssä, kunhan standardit saadaan valmiiksi, vai me hyväksy delegoituja säädöksiä, jotta voidaan vastaavuustandardit saada aikaan, eli mitä standardia muussa maissa noudatetaan. Siinäpä kaikki puheenjohtaja. Tiedän, että tämä on aika pitkä vastaus, mutta niinpä kysymyksetkin vaikuttivat enemmän kyselykaavakkeelta kuin suulliselta kysymykseltä. Vastasin kaikkiin kysymyksiin toivottavasti, ja kuten totesin alussakin, mitään ei unohtunut näissä kysymyksissä. Kiitos kovasti. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, en tiedä. Haluanko kollegat vielä esittää kysymyksiä? Karl-Heinz Ja, vielen Dank. Kiitoksia paljon tästä tyhjentävästä vastauksesta. Minulla se kysymys, joka liittyy jäsenvaltioon. Te sanoitte, että jäsenvaltioiden välillä on eroja. Onko sellaisia maita, jotka ovat todellakin sitoutuneita noudattamaan sääntöjä, ja sitten sellaisia maita, jotka hieman ovat leväperäisempiä maita, joilla on mahdollisesti suuria satamia, ja sieltä on helppo roudata romua muualle. Te sanoitte, että valvonta tarvitaan lisää. Tämän minä tietystikin ymmärrän, mutta missä kohtaa te haluatte sitten valvoa? Uskotteko te, että jäsenvaltioita pitäisi paremmin motivoida itse valvomaan koko tätä toimintaa vai pitäisikö komission hoitaa tämä? Tämä minua kiinnostaisi. Kenen tässä pitäisi paremmin valvoa? Ja mikä rooli on tripla alla silloin, kun on kyse lainsäädännöstä? Onko tämä ajatusta siitä, onko tämä merkittävä rooli? Onko tämä jokin rakennuspanikka, jota voidaan käyttää hyväksi? Joka tapauksessa kiitoksia tästä erittäin vakavasti otettavasta vastauksesta. Thank you very much, Mr. Eichhout. Kiitokset, herra Eichhout. First of all, I would like to haluaisin myös yhtyä näihin kiitoksiin hyvin laajasta ja, ja syvällisestä vastauksesta näihin kysymyksiimme. Arvostan sitä suuresti. Yksi suuri poliittinen kysymys vielä nyt roikkuu ilmassa. Se, mihin pyrimme täällä, on tietysti se, että nämä asiat, joista täällä keskustellaan, tämä, siis tämä jätteen laiton käsittely, ei ole mitenkään uusi asia, ei se mikään uusi ongelma. Tämä tutkimus taas kerran osoittaa sen, että tämän ongelman laajuus on valtava. Kyllähän se on tiedetty aiemminkin jo. Halusin komissiolta vaan vielä kuulla, että komission tavoitteena on, että kolmen vuoden kuluttua ei tarvitse uudestaan käydä tätä samaa keskustelua siitä, miten tätä jätettä laittomasti käsitellään. Tämä on se suuri huoli, eli tämä ongelma edelleenkin on vielä seurassamme. Pystyykö tai pystymmekö me nyt ratkaisemaan tämän ongelman niin, ei kolmen vuoden kuluttua tarvitse taas tästä aiheesta keskustella. Sehän olisi nimittäin todella on, onnetonta konkreettisemmin, niin kuin sanotte vastauksessa, niin tämä on hyvin tärkeä asia myös kiertotalouden kannalta. Ja tiedämme, että toinen joulukuuta tulee uusi ehdotusaiheena kiertotalous. Voisitteko hieman tarkentaa vielä sitä, mitkä asiat kuuluvat tähän kiertotalouspakettiin, että ne siinä yhteydessä ratkaistaisiin? Eli onko jotain nyt valmisteilla, joka tästä päätyisi siihen kiertotalouspakettiin. Tästä, jos saisimme hieman jotain tarkempaa tietoa, niin olisi hyvin iloinen. Thank you very much. Kiitos. Onko muilla kysyttävää? And then. Ei, olkaa hyvä. Okay, on uh, eh, Mr. Uh, eh, aloittaakseni Florensin kysymyksestä. Uskon, että hän viittasi aivan erityisestikin kahteen laittomaan sähköramun vientitapaukseen. Hän kysyi, onko mitään mustia pisteitä Euroopan unionissa asian suhteen. Impelin laatiman tutkimus osoittaa, mikä ei ole yllätys, että suurin tai merkittävin reitti, jonka kautta sähköromua laittomasti viedään Euroopan unionin ulkopuolella, ovat suuret satamat. Juuri suurissa satamissa meidän pitäisi varmistaa, että tarkastuksia tehdään ja sääntöjä noudatetaan. Ja mitä tulee kierrättämiseen ja kierrätysasteeseen, jäsenvaltioiden välillä on valtaisia eroja tässä suhteessa. Kuten mainitsin aiemmin, kun otimme li- otamme käyttöön ensi vuonna sääntöjen noudattamis kampanjan me tulemme erityisesti kiinnittämään huomiota niihin puutteisiin, joita jäsenvaltioissa on. Niissä jäsenvaltioissa, on, joissa on kaikkein huonoin lainsäädännön kunnioittamisaste. Ei tämä ole ensimmäinen tämän tyyppinen kampanja, no nyt ryhdytään. Olemme pyrkineet kannustamaan myöskin kunnallisella tasolla jätteen huollossa siihen, että sähköromusäännöksiä kunnioitetaan. Ja silloinkin, kun on kyse varsista jätteistä, ongelmajätteistä, olemme ottaneet huomioon kohteeksi myöskin rakennusalan ja rakennusjätteet, myöskin auto, romun osalta olemassa valtaisia ongelmia. Muistakin monista ajoneuvosta ei tiedetä, missä ne sijaitsevat, mihin ne ovat joutuneet. Tämä vaatimusten kunnioittamiskampanja toivottavasti saa parannusta tilanteessa. 22 jäsenvaltiossa. Lisäksi pyritään määrittelemään, mitä ratkaisuja voitaisiin ottaa käyttöön ja mitä parhaita käytänteitä voitaisiin ottaa yleisemmin käyttöön. Siirtyäkseni nyt toiseen kysymykseen. Me teemme parhaamme olemme omistaneet hyvin paljon ponnisteluita juuri siihen, että pyrimme parantamaan täytäntöönpanoa. Emme voi sataprosenttisesti olla varmoja siitä, että kolmen vuoden kuluttua kaikki ongelmat on ratkaistu, mutta olen vakuuttunut siitä, että tulevina kolmena vuonna tulemme saamaan aikaan merkittävää edistystä. Mitä puolestaan tulee sähköromuun ja kiertotalouteen? En voi tästä paljoakaan sanoa, enkä näistä erityisistä ehdotuksista, joita komissio tulee tässä suhteessa tekemään osana kiertotalouspakettia. voin vakuuttaa, että me tulemme ehdottamaan toimia, joita me kutsumme toiseksi kehän puoliskoksi. Siellä käsitellään sähköromua. Siellä tullaan puuttumaan sellaisiin kysymyksiin kuin laitteiden korjaaminen tai uudelleenkäyttö ja laitteiden kesto, käyttöikä. Nämä ovat erittäin tärkeitä seikkoja silloin, kun on kyse sähkölaitteista ja sähköramosta. Tulemme tekemään ehdotuksia, joilla saataisiin luotua markkinoita käytetylle tavaroille. Tämä olisi tärkeää, jotta voidaan luoda asianmukaisia kannustimia romujen takalaitteiden keräämiselle ja kierrättämiselle. saattaa olla, että niin ikään otamme mukaan lainsäädäntöehdotukseen minimivaatimuksia tuottajan valmistajan vastuun pidentämiseksi. Tämäkin on tärkeä seikka, kun on kyse siitä, kuinka sähköromua hallinnoidaan, koska kuten te varmasti tiedätte, Euroopan unessa on jo joitakin järjestelmiä, hankkeita, joiden tarkoitusperänä on hallinnoida sähköromua. Sähkölaitteet käyvät, tai järjestelmät käyvät toimikunnolla. pakettiin voidaan ottaa näitä seikkoja mukaan ilman, että voin antaa mitään tarkempia yksityiskohtia, koska niitä en vielä tiedä niistä tietoimien osalta, joita me tulemme ehdottamaan. Tämä on asia, johon suhtaudumme myönteisesti. Tämä auttaisi sähköramon keräämisessä ja kierrättämisessä ja myöskin sähköramon ehkäisyssä. Kiitos. Thank you. Kiitos kovasti. Näin voimme päättää tämän kohdan käsittelyn ja siirtyä seuraavaan kohtaan. Suurinen kysymys. Harvinaiset syöpäsairaukset. Keskustelu komission edustajien kanssa. Anna puheenvuoron ensinnäkin tekijälle, varapuheenjohtaja Tasiana Sarvur, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. tuhatta eurooppalaista on diagnostisoitu harvinaisella syövällä. Harvinaista termiä ei oikein käytetä, koska ei nämä enää niin ole niin harvinaista, koska ne edustavat 22 prosenttia kaikista uusista syöpätapauksista Euroopassa elonjäämisaste viime viiden vuoden jälkeen on pienempi sellaisilla, jotka kärsivät harvinaisesta syövästä kuin sellaisista, jotka sairastavat niin kutsuttuja tavanomaisempia syöpiä. Ja todennäköisyys on 18 prosenttia alhaisempi, äh, anteeksi, kor, korke, korkeampi elonjäämisaste kuin äh, Mm, yleisemmissä, syövissä, kuten rintasyövässä tai suolista syövissä. Ne, joilla on harvinainen syöpä, usein kärsivät pään ja kaulan alueen kasvaimista. 43 tuhatta eurooppalaista saa tällaisen diagnoosin ja siinä vaiheessa joku tauti on edennyt pitkälle elinjäämisodote tai aste on hyvinkin poikkeava, kuten myös, kuten myös hoidon tarjonta eri Euroopan maissa. Euroopan itäisissä osissa vain 37 prosenttia on vielä elossa viiden vuoden jälkeen, kun taas läntisessä Euroopassa tämä on yli 40 prosenttia. Tämä osoittaa, että kuinka todellisuus on masentava. Se osoittaa sen, että jos diagnoosi tulee liian tarpeeksi aikaisin ja jos saadaan riittävästi hoitoa, niin mahdollisuus selviytyä on 80-90 prosenttia. Tällaisten potilaiden pitäisi päästä laadukkaaseen hoitoon kaikkialla EU:ssa. Jos toimielimet haluavat tarjota näille ihmisille mahdollisuutta selviytyä, niin pitäisi saada vähimmäisnormit harvinaisista syöpäsairauksista kärsivien potilaiden hoidolle ja asiantunt- mahdollisuus erikoishoitoon ja erikoishoitolaitoksiin pitäisi olla varmistettu eri puolille Eurooppaa. Sen takia haluaisin kysyä seuraavat kysymykset mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä varmistaakseen, että jäsenvaltioissa on käytössä toimenpiteitä, jotta voidaan eh, parantaa ennaltaehkäisyä, eh, diagnoosin saamista ja, eh, ja potilaiden hoitoa silloin, kun on kyse harvinaisista syöpä, syövän muodoista. Erityisesti silloin, kun tiede, on, tiede voi antaa hoitoa, mutta infrastruktuuri ei vielä ole toimiva tietyssä paikassa. Sitten pitäisi saada tietyt normit, jotka ovat sitovia. Miten komissio aikoo täytäntöönpanna sen, että tällaisia normeja pannaan ja noudatetaan ja miten ne vaikuttavat potilaisiin? Kiitoksia Rova Sarvo komissiosta. Herra Michael Hybel, olkaa hyvä. Well, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Oh, vielä minä pilottelen. Kiitoksia kovasti. Kiitoksia myös kysymyksestä. Se huomio on erittäin tärkeän huolenaiheen, kun ajatellaan syöpiä, ylipäätään kroonisia sairauksia. Todellakin riippuen vähän mitä lukuja käyttää, noin neljännes syöpäsairauksista liittyy harvinaisiin syöpäsairauksiin – Eli puhutaan aika isosta osasta sairauksia. Me olemme varsin hyvin tietoisia siitä työstä, jota on jäsenvaltioissa rahoitettu liittyen syöpään ja harvinaisiin syöpäsairauksiin. Tämä liittyy diagnoosin ajoittamiseen, hoiton tarjontaan ja niin edelleen. Se perustuu kliinisiin tutkimuksiin, kun on kyse vain pienistä potilamääristä, kuinka paljon on tarjolla hoitoa. Tämä liittyy myös siihen, missä meillä on erilaisia kudospankkeja tai rekistereitä tarjolla. Näyttää on, että elonjäämisprosentit ovat alhaisempia näissä syöpäsairauksissa kuin tavallisemmissa. Totta kai vaihtelu on kautta Euroopan ja eriarvoisuutta on jäsenvaltioiden kesken, mikä on myös tärkeää pitää mielessä. Ensinnäkin ennaltaehkäisy liittyvä kysymys. Mitään omaa lähestymistapaa ei ole harvinaisissa syöpäsairauksissa, mutta Euroopan tasolla meillä on omat ennaltaehkäiset määräykset ja suositukset, mukaan lukee myös harvinaiset syöpäsairaudet, kuten mainitsitte, pää- ja niskasairaudet. Jos ajatellaan varsinkin niitä, jotka liittyvät alkoholin, tupakan käyttöön, altistumiseen auringonsäteilylle, suuhygienia, papillomavirus ja kaikki vastaava ovat osa ennaltaehkäisyä. Silloin kun meillä on tehoavia hoitomuotoja, niin me tuemme jäsenvaltioita kohentamaan terveydenhuoltojärjestelmien toimintakykyä eri keinoin, varsinkin Tähän viittaa muuten myös kysymys. tarjoamalla direktiimiin antamia mahdollisuuksia antaa potilaille hyödyntää rajat ylittäviä palveluita. Ja tämä on keskittynyt nimenomaan harvinaisiin sairauksiin. Aivan selvää on, että näissä tapauksissa monet harvinaiset sairaudet, jotka olisivat näissä viite verkostossa muodossa, niin olisivat nimenomaan harvinaisia syöpäsairauksia. Kuten tiedätte, toinen tapa tarjota toimivaa, vaikuttavaa hoitoa on harvinaiset lääkkeet, käyttäen omia luvan antomekanismeja 60 prosenttia näistä tuotteista, joita lääkevirasto on hyväksynyt, liittyvät nimenomaan harvinaisiin syöpäsairauksiin. Tiedämme myös, että tähän liittyy ongelmia, kuinka paljon on innovatiivisia lääkkeitä tarjolla eri maissa. Jotta saataisiin kokonaiskuvaa tilanteesta, olemme käynnistäneet hankkeita, jotka tekin mainitsitte kysymyksissänne, varsinkin Requenet, ja sitä, sen edeltäjä Requer Project – joka liittyy Euroopan terveysohjelmaan. Siinä katsottiin, minkälaisia indikaattoreita on näistä sairauksista, jotta voitaisiin helpottaa hoidon saatia ja diagnoosin tekoa, erityisesti korostaen pediatrisia syöpiä. Meillä on oma viite verkosta asiantuntijoista onkologiassa, pediatriassa, diagnostiikassa ja hoidossa. Totta kai on paljon muitakin hankkeita ja toimintoja rahoitettu tutkimusohjelmista. Eli tältä pohjalta olemme sitä mieltä, että nyt on tullut korkea aika saada jäsenvaltiot mukaan jäsennellymmin, jotta voitaisiin tukea tätä toimintaa harvinaisten syöpäsairauksien parissa. Tehän tiedät, että meillä on strategioita olemassa liittyen syöpiin ja harvinaisiin sairauksiin, mutta jotta voitaisiin kuroa umpeen tämä kuilu että välillä, olemme käynnistäneet myös omassa terveystyöohjelmassamme 2015 uuden toiminnon, joka liittyy harvinaisiin syöpäsairauksiin. Ja kuten tiedätte, tässä on kyse yhteistoiminnasta toimivaltaisten viranomaisten kesken jäsenvaltioissa yhdessä komission kanssa. Tätä viedään eteenpäin ensi vuoden alusta lukien toivottavasti, jotta jäsenvaltiot voisivat tehdä yhteistyötä jotenkin jäsenellymmin käyttää hyväksi niitä alueita ja johtopäätöksiä, jotka on tuotu esille teidän kysymyksissännekin. Nekin on yksilöity pullonkauloiksi, kuten mainitsin, mukaan lukien rekisteröinti, suuntaviivojen koordinointi, tiedonsaanti ja varsinkin korostaen harvinaisia pediatrisia syöpäsairauksia. Jos ajatellaan sitten yleisiä puitteita yhteistoiminnassa, niin se on työohjelmassa kuvailtu tätä vuotta varten. Mutta sitten sisällöstä käytävä keskustelu käynnistyy ihan lähipäivinä, kuukausina, kun nimetyt toimivaltaiset viranomaiset, komissio ja muut sidosryhmät, kuten potilasjärjestöt ja muut, löytäytyvät yhteen määrittelemään yhdessä toiminnan luonnetta. Nyt emme pysty suoraan sanomaan, että tätä ja tätä aiomme viedä eteenpäin, mutta tulevina kuukausina se selviää pikkuhiljaa, kun prosessi etenee. Mutta selvää on, että kun saadaan jäsenvaltioiden kanssa työohjelmassa ja terveysohjelmassa yhteistoimintaa, niin sidomme jäsenvaltiot, jotka nekin sitoutuvat vähän vakavammalla tavalla puuttumaan näihin asioihin. Harvinaiset syösairaukset ovat vähän välinputoajia eri strategioissa. Yhtäältä käsitellään syöpäsairauksia ja sitten harvinaisia sairauksia toisaalla. Eli tällaista järkeä meillä nyt on päästä eteenpäin. Totta kai sitä koordinoidaan eri koordinaatioryhmissä, joita meillä on sekä syöpäpolitiikassa että sairauksissa Kiitos. Thank you, Mr. Hubel. Kiitoksia, herra Hyvel. Ja sitten kuulemme valiokunnan jäseniä. Rova Grostet ensimmäisenä. Oui, bien sûr. Euh... Kiitos. Haluaisin äh, olla samalla linjalla kollegoiden kanssa siitä, ähm, mitä harvojen syöpäsairauksien osalta tulee mieleen. Minua nämä kysymykset aina koskettavat äh, esimerkiksi haima, äh, haima syöpä tai lasten syövät ovat hyvin lähellä sydäntäni. Valitettavasti tämmöisen harvinaisen syöpäsairauden Mm, saanut potilas kärsii, koska on kyse syövästä ja harvinaisesta sairaudesta ja usein on vaikea niin kuin, jotenkin sijoittaa itseään näiden väliin. Valitettavasti tässä on tietenkin potilaiden hoidossa epätasa-arvoa eli puolella EUta. Ja tämä osoittaa myös sitä, että, että e, toimielimet tai poliitikot eivät ole kiinnostuneita ja että tutkimusta ei. Ja niin kuin komissio sanoi, että diagnosti, diagnoosi tulee liian myöhään. Ja iltapäivällä keskusteluin neuro, neuroendokrinologisista syöpäsairauksista työryhmästä joskus kestää 5-7 vuottakin ennen kuin saadaan diagnoosi tällaisesta hyvin harvinaisesta syövästä. Se on kamalaa aikaa, koska samalla sairaus kehittyy koko ajan, vaikka olisi voitu aikaisemmassa vaiheessa jo puuttua sen etenemiseen ja, ja pysäyttää se. Ja potilaille ei myöskään ole saada riittävästi tietoa ja sen valtioiden välillä ei ole paljon yhteistyötä. Ja miten pystyttäisiin paremmin eh-, ennaltaehkäisemään, eli aikaiset diagnoosit ja sitten tästä harvinaisten syöpäsairauksien hoito, hoito laadukkaasti ja miten voidaan luoda tällaisia verkostoja joissa keskitytään tällaisten tautien hoitoon. Uskon, että meidän täytyy todellakin nyt vaihtaa vaihdetta ja, ja, ja edetä. Nyt komissio sanoi, että on liian paljon jäsenvaltioita, jotka eivät suostu eh, perustamaan tällaisia verkostoja eh, eh, joissa hoidetaan erikois, harvinaisia tauteja. No, mutta ei, se, että ei sy, sitouduta tällaiseen, niin onhan se aivan oikeata, koska se olisi yksi tällainen eh, potilaan kannalta selkeä keino eh, edistyä asiassa. Toivon, että komissio nyt todella sanoo, että miten se aikoo eh, nopeuttaa vauhtia, että täytäntöön pantaisiin olemassa olevia sääntöjä. Ja miten se aikoo painostaa niitä jäsenvaltioita, jotka nyt laahavat jalkoja, että ne, ne edistyisivät vähän nopeammin. Haluaisin kysyä, miten, miten kliiniset, äh, kliiniset kokeet äh, ja, ja lääketutkimukset ne ovat pitkäaikaisia, varsinkin harvinaisten syöpäsairauksien osalta. Tarvita, siellä tarvitaan hyvinkin äh, kohdennettuja hoitomuotoja. Ja miten saadaan tällaisiin lääke, tutkimuksiin, kliinisiin lääketutkimuksiin koehenkilöitä mukaan osallistumaan. Sekin on vaikeata. Pitäisi he, helpottaa tällaisten kliinisten lääketutkimusten rekrytointia ja niihin osallistumista. Thank you, and then Mr. Pellicini. Kiitos, herra Pellicini. Grazie, Presidente. Allora... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä luin tämän suullisen kysymyksen me katsomme, että tämän asian täytyy todellakin puuttua. Me kaikki voimme havaita, että on tarve puuttua tähän ponnekkaammin kuin toistaiseksi on tehty. Kun ihminen sairastaa syöpää ja ei ole lääkkeitä, joilla hoidetaan jotain harvasta sairausta, niin kuinka näissä olosuhteissa komissio aikoo auttaa ja valtion hoitamaan asian kuntoon ja kuinka voidaan auttaa niitä ihmisiä, jotka kärsivät erittäin harvaisista syöpätapauksista, kuinka ne voidaan saada hoitoa ja kuinka saadaan parat mahdolliset rakenteet käyttöön täysiä tapauksia varten. Kaikki riippuu hyvin pitkälti siitä, kuinka määritellään harvinaiset syöpätapaukset. Jonkinlaiset rakenteet täytyisi olla olemassa, jotta voidaan syöpätapauksia hoitaa. Ja täytyy tarkastella ensinnäkin, mikä on harvinainen syöpä. Ei ole mitään tieteellistä perustaa. Mutta tässä kyllä komissio mainitsi yhden tutkimuksen, Rarecare Net. Toisin sanoen sellaiset syöpäsairaukset, joissa on vähemmän kuin 6 per 100 000. Nämä on yksilöity siis. Ja niitä on yli 250 erilaista. Mutta jos katsotaan itse sairauksia ja ensimmäistä ryhmää, niin siellä on sairauksia, jotka liittyvät kaulaan, rintaan, ihoon ja sitten alaryhmiä. Esimerkiksi solusyöpä ja niin edelleen se toinen ryhmä, jossa on myös kaulaan riittyvät päähän liittyvät ja niin päin pois. Tässä on erilaisia ryhmittymiä, jotka yhdessä muodostavat kaula- ja niska syövän. Eli minä olen ollut työssä näissä kuvioissa ja on olemassa hyvin määriteltyjä hoitoa, kemoterapiaa ja niin edelleen. Ja ne liittyvät nimenomaan pää- ja kaula syöpiin. On olemassa hoitomuotoja siis. Ja myös hoitoprotokollia on näissä kolmessa ryhmässä, paitsi että kirurgiaa voidaan käyttää. Eli tästä on kyse sellaisesta sairauksesta, jos ne käsitellään yksitellen, niin, niin siinä tulee vaikka kuinka paljon erilaisia syöpäsairauksia, mutta jos käsitellään ryhmänä, niin voidaan hoitaa sitä ja aika pitkälle menevi hoitaan tarjolla. Eli kyse on siitä, että jos me nyt rupeamme vaatimaan, että hoidetaan sairautta, joka pelkästään määritelmän vuoksi on ongelmallinen hoidossa, mutta kuitenkin voidaan hyvin hoitaa korkeatasoisesti. Ja sitten käytetään voimavaroja siihen, joka ei sitä tarvitse, ja täytyy kohdentaa ne nimenomaan harvinaisiin syöpäsairauksiin. Voimavaroja täytyy kohdentaa siihen, mitä sairauksissa on kyse. Thank you, and now I would like to give... Kiitoksia. Ja sitten komissio uudelleen. Herra Jyväl. Thank you for those questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä, jotka ovat erittäin osuvia, oikean osuvia. On selvää, että mikäli me tarkastelemme maissa tehtyjä päätöksiä, silloin kun on kyse syvänhoidosta eri järjestöistä, niin tämä on jäsenvaltioiden vastuulla oleva tehtävä. Olemme menestyksekkäästi hoitaneet asiaa Olemme kannustaneet maita kehittämään kansallisia syöpäsuunnitelmia ja on kehotettu omaksumaan kokonaisvaltaiseen lähestymistapa syöpäsairauksiin. Seulontaa on, kannust, seulontaan on kannustettu ja joskus potilaat ovat ilmaiset, että kaikki kestää pidempään kuin toivoisi, mutta kun on kyse eurooppalaisista viiteverkostoista ja Lissabonin hiljattain järjestetystä kokouksesta, jossa haluttiin todellakin mobilisoida ja saada tietoa liikkeelle kaikesta siitä taustatyöstä, jota on tehty, niin uskon, että nyt meillä on paljon liikevoimaa, jonka kautta voidaan tätä asiaa viedä eteenpäin. Ja nähtäväksi jää, kuinka paljon tämä vaikuttaa sitten siihen osa-alueeseen, josta nyt täällä, tänään puhutaan, mutta uskon, että nyt asiat ovat lähteneet liikkeelle hyvinkin nopeasti näiden viiteverkostojen suhteen mukaan luettuna jäsenvaltioiden sitoutuminen niihin tekin on edistynyt. Joten hieman edistystä on tapahtunut tällä alalla, vaikka emme voikaan muodollisesti painostaa jäsenvaltiota ryhtymään toimiin. Mitä tulee sitten koko määritelmään? On aivan totta. Tällä hetkellä määritelmän ja REACE-hankkeen laatiman luettelon suhteen on toimittu hieman väliaikaisella tasolla. Tämä väliaikainen versio on vasta lähtökohta 168 eri harvinaista syöpää on toistaiseksi luettelossa mukana. Nyt tarvitaan yhteistoimintaa. Juuri tämä kvalitatiivinen askel eteenpäin on sellainen, että yhteistyön kautta voidaan tarkastella ongelmakenttää ja ryhmitellä sitä ja katsoa, voidaanko jotkut harvinaiset syövät asettaa painopistealueeksi ja edistää työtä tällä saralla. Ja näin tapahtuu tulevina viikkoina ja kuukausina, kun yhteisten toimien kohteet määritellään. Mitä klinsin kokeisiin tulee, voin pyytää, että kollegani Sabine Jylhe vastaa tähän kysymykseen thank you very much. I mean, obviously with... Kiitos. No tietenkin kliinisten äh, tutkimusten osalta olemme nyt äh, vasta implementointivaiheessa ja alkuvaiheessa siinäkin, koska lainsäädäntö on niin uutta ja odotamme, että vähän ajan kuluttua näemme myös jotain vaikutuksia tästä uudesta lainsäädännöstä, jolla pyrittiin helpottamaan kliinisiä tutkimuksia Euroopassa – ja meillä on tämmöinen yksi yhteinen ää, no kun yhteyspiste kaikkien ää, kliinisten tutkimusten osalta. Ää, toivomme myös, että voimme nopeuttaa prosesseja ja menettelytapoja hieman tästä pidemmälle nämä erityiset kliiniset tutkimukset tässä tapauksessa, niiden osalta tehdään joka tapauksessa jo paljon työtä Euroopan äh, lääke, lääkintäviranomaisen ja komission kanssa, jossa tutkitaan meidän järjestelmien, miten saadaan näyttöä siitä, että voidaan ää, hakea lupaa eri lääkkeille ja tarkoituksena nopeuttaa prosessia, miten vaan voitaisiin, ilman että tietenkään tuotteen turvallisuus ja vaikuttavuus kärsii mutta tämä nyt todella on tässä keskustelussa tärkeä, kun puhutaan nyt harvinaisen suopasairauksien parantamisesta. Kiitoksia vastauksista, mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitokset jäsenille ja komissiolle. Ja sitten seuraavaan kohtaan keskustelu komission Euroopan lääkeviraston kanssa periaatrisista tutkimussuunnitelmista ja poikkeuksista. Ensinnäkin antaisin puheenvuoron työryhmän puheenjohtajille. Ensimmäisenä herra Peterle. Thank you very much, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen nähdessäni paikalla komission ja Euroopan lääkeaineviraston ympäristövaliokunnan jäseniä. Kesäkuun seurasteisen työryhmäkokouksessa käsiteltiin pediatrisia tutkimussuunnitelmia. Aivan liian usein lapsia antaa sellaisia lääkkeitä, joita ei ole kunnolla testattu. Monet saavat kokeellista hoitoa, josta hyvin paljon tietoa etukäteen. Mitä pitäisi sitten tehdä tilanteen muuttamiseksi? 40 prosenttia lasten lääkkeistä on sellaisia, joita ei ole tuotettu lapsia varten asianmukaisissa olosuhteissa. Meidän täytyy varmistaa, että lapsille on laadukkaita lääkkeitä saatavilla. No, kiitos komissiosta. Zafine Juricher, olkaa hyvä. Yes, thank you very much and thank you for inviting. Kiitoksia, kiitos siitä, että meidät kutsuttiin tähän näkemysten vaihtoon tästä erittäin tärkeästä kysymyksestä. Kysymys kuuluu tietystikin, onko tämä lasten lääkkeitä koskeva lainsäädäntö lääkkeiden kehittämisen osalta asianmukaista, joten mikä tarkastellaan tämän keskustelun puitekehystä. Kyse on viides, viidennes osasta Euroopan väestöä. 21 prosenttia eurooppalaisista on lapsia. Mutta me kaikki tiedämme ja tunnustamme, lapset eivät ole vain pieniä aikuisia, vaan heillä on erityiset tarpeensa ja rakenteensa. Vuonna 2002 aloitettiin konsultointi parempia lääkkeitä lapsille otsikolla – Silloin ei ollut riittävästi tutkimusta tietynikäisistä lapsista ja heidän kehityksestään, ja usein käytettiin lääkkeitä myyntiluvasta poikkeavalla tavalla. Taloudelliset ja eettiset tekijät olivat johtaneet tähän tilanteeseen. Ja juuri lääkärit kliinisen kokemuksensa perusteella periaatteessa toimittajansa että kliininen näyttö oli tärkeämpää kuin tutkimustieto. Vuonna 2006 lasten lääkkeitä koskeva asetus hyväksyttiin ja otettiin käyttöön monia instrumentteja, välineitä. Tulemme tarkastelemaan pediatrisia tutkimussuunnitelmia myöhemmin tarkemmin. Kuten monet teistä tietävät, että komissio antoi edistyskertomuksen vuonna 2013. Siinä tarkasteltiin menestyksekästä täytäntöönpanoa ja jotakin välineitä otettiin käyttöön. Erityiskomitea perustettiin, tiete, tiedekomitea lääkeaineviraston alaisuuteen tutkimaan juuri lasten tilannetta ja luotiin puitekehys myöskin perinteisen tutkimuksen helpottamiseksi. Ja pediatrisen alan kehitys tuli olennaiseksi osaksi lääkeaineiden kehittämistä. Aikaisemmin tällaista ei ollut. Vuonna 2013 jo havaittiin, että tulossa oli erittäin lupavia tuotteita ja monia pedellisiä tutkimussuunnitelmia laadittiin. Ne kattavat monia sairauksia tai sairausryhmiä ja myöskin laadukkaita sellaisia oikealla olevaa kaaviota ei oikein kunnolla näe, mutta 10 prosenttia perinteisistä tutkimussuunnitelmista liittyy esimerkiksi syöpätutkimukseen, syövänhoitoon. Sen jälkeen kun pediatrinen lainsäädäntö on ollut olemassa, on saatu paljon enemmän tietoa esimerkiksi sellaista ikäryhmistä, jotka oli jätetty aiemmin huomiota, kuten vastasyntyneet. Nyt on enemmän tullut lääkkeitä, jotka sovelletaan tietyille ikäryhmille, mikä tarkastellaan edistystä lukuina vuodesta 2006 eteenpäin. Yli 800 pediatrista tutkimussuunnitelmaa on hyväksytty. 95 niistä on saatu päätökseen. Ja voitte havaita, kuinka pylväätä vain pitenevät sitä kun aika etenee. Lääkkeiden kehittäminen kestää aikansa ja vasta nyt vuonna 2014-2015 toden teolla nähdään, kuinka näitä pediatrisia tutkimussuunnitelmia on saatu yhä enemmän enemmän päätöksen. Lisäksi meillä on konkreettisia koorin tuntuvia tuloksia Lääkeäänestä, jotka ovat saaneet hiljattain käyttöluvan ja joita varten on lapsille käyttöohje. Niitä on yhteensä 41 uusia lapsille tarkoitettuja käyttöohjeita lääkkeiden osalta on 57, lisäksi merkittävä määrä yli 120 lääkettä, joiden annostus lapsia varten on paremmalla tavalla kuin aiemmin. Kun puhutaan välineistä ja lääkkeiden kehittämisestä, nämä välineet ovat suhteellisen uusia. 2013, 14, 15 on jo nähty erittäin merkittäviä tuloksia. Mikä on sitten pediatristen tutkimussuunnitelmien soveltamisala? Oikeudellinen kehys perustuu siihen, että määritellään tai käsit perustuu sille, että tarkastellaan sairautta, olosuhteita ja käyttöohjeita. Ja tuomioistuinkin on vahvistanut, että lähtökohtana sille, miten määritellään pediatrisen tutkimuksen laajuus, on juuri aikuisille suunnattu käyttöohje. Se otetaan pohjaksi aikuisilla käyttö. Tämä on oikeuden kehys ja lähtökohta sille työtä tehdään Euroopan lääkeainevirastossa ja kun, kun kehitetään lääkeaineita, lähtökohdaksi otetaan siis aikuisille suunnatut käyttösuositukset, otaohjeet. Tietysti tutkimussuunnitelmat saatetaan lopettaa, mikäli katsotaan, että sairaus tai tila on vain sellainen, että se esiintyy pelkästään aikuisilla, mutta ei lapsilla. Sairastaa vaiva. Nyt siirtyäkseni tarkemmin pediatrisen tutkimussuunnitelmien onkologian syövänhoidon puolella, kuten tosiaan, yli 10 prosenttia pediatrisista tutkimussuunnitelmista, jotka on hyväksytty, liittyy juuri syövänhoitoon. hoitoon. Yksi seikka on tärkeää pistää merkille. Säätiökehyksessä ei ole missään säännöstä, joka estäisi yrityksiä tekemästä periaatteja tutkimussuunnitelmia sen kun kyse lasten syövän hoidosta. Tämä tällainen kuuluu aina yritysten toimiala, ne yritys tekee periaatteellisia tutkimussuunnitelmia, tämä on aina mahdollista. Lisäksi on erittäin rohkaisevaa, että monet lääkkeiden kehittäjät ovat tulleet keskustelun mukaan pediatrisessa komiteassa saadakseen selville, olisiko mahdollista kehittää jotakin myöskin pediatristen käyttöohjeiden aikaansaamiseksi. Yritykset ovat auttaneet onkologisten perinteisen tutkimussuunnitelmien laatimisen toimintamekanismien pohjalta. En nyt puhu tässä yhteydessä enempään. Uskon, että Euroopan lääkennäviraston kollegat voivat jatkaa siitä, mihin minä päätän puheenvuoroni. Kiitos alustuksesta. Todellakin emastakin on oma esitys. Edustaja Linares. German, thank you. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valiokunnan jäsenet. Kiitos mahdollisuudesta tulla keskustelemaan tästä aiheesta. Tämä on erittäin tärkeä aihepiiri. Pidämme sitä hyvin tärkeänä ja koitamme saada parhaan mahdollisen tuloksen lasten terveyden kannalta. No, itse asiassa kesäkuussa oli työryhmä koolla ja ainakin lainsäädännölliseltä kannalta voin kertoa, miten me määrittelemme näitä eri termejä, sairaus, esimerkiksi ja, ja poikkeava sairaus. Ää, voi, koitan aloittaa siitä tästä ensimmäisestä itse asiassa. Lähtökohta on peri, peräisin siitä, miten voidaan mahdollisesti käyttää samaa lääkettä kuin aikuisissa ja sitä tutkitaan nyt sitten tästä, tässä pediatrisessa komiteassa ja se osoit, näyttää tätä siis lastenlääkekomiteassa. Se on tämä keskellä. Komitea koittaa katsoa, että mistä sairaudesta on kyse ja voidaanko siihen käyttää aikuisille indikoitua lääkettä. Tämän jälkeen sovitaan sponsorin kanssa tällaisen tutkimussuunnitelman käynnistämisestä tai poikkeudesta, jos tarvitaan, riippuen sairaudesta. Tämä on erittäin tärkeää, koska tämä on sen perusteella, että tehdäänkö tutkimussuunnitelma vai haetaanko poikkeusta. Tässä prosessissa tietysti on tiettyjä rajoituksia. Ensimmäinen on artikla 11 asetuksessa, jossa sanotaan, että että pitää antaa poikkeuslupa, jos on näyttöä siitä, että kyseinen sairaus alun perin on esiintynyt vain aikuisissa. Tämmöisessä tapauksessa komission velvollisuutena on antaa poikkeus eikä vaatia tutkimussuunnitelmaa. Toinen edellytys on, kun määritellään sairaus, se on komission tiedonannosta – niin tätä määritelmää käytetään läpi lainsäädännön, ei pelkästään lastensairauksien osalta, vaan myös muissa säädöksissä. Ja kolmanneksi täytyy sanoa, että niin kuin sanoin, että prosessi alkaa siinä, että on tarvetta kehittää jotain lääkettä, jota on käytetty aikuisiin. aikuisiin sitten katsotaan, miten tätä voitaisiin toteuttaa. Minulla on tässä muutama esimerkki, ehkä se selvittää hieman minä tätä edellistä. Tässä on tämmöinen esimerkki, jossa on aikuisille indisoitu reuma. Se on autoimmunologinen tai sairaus aikuisilla. Tarkoituksena katsoa mikä tauti sitten vastaisi tätä lapsissa. No, se on sinisellä. Jotta voidaan sopia tutkimussuunnitelmasta, niin komitean pitää suositella, että tästä saattaa kehittyä krooninen idiopaattinen artriitti ilman hoitoa. Toisaalta, jos on tilanne, jossa on kyse lymfooma aikuisilla, niin komissia, komitean tasolla voidaan päättää, että katsotaan, voidaanko kehittää tiettyä lääkettä lymfoomasta kärsiville lapsille, esimerkiksi neuroplastooma. Siinä emme voi suositella tätä pediatrista tutkimusta, Tietenkin me voimme suositella, mutta emme vaatia tai edellyttää sitä yrityksellä. Emme voi pakottaa sitä tältä alalla, koska neuroblastooma on sen sairauden määritelmän ulkopuolella, mikä meillä on. Ja silloin tässä saattaa olla jotakin menetettyjä mahdollisuuksia. Envin kesäkuun työryhmän tuloksina on, että jos käytetään tätä suosit, suositeltua termiä äh, sairauksista. Siellä suositellaan, että niitä käytettäisiin, niiden sijasta käytettäisiin sanaa kehitys. No, tämä suositelva termi on tällainen kokonaistermi, johon kuuluu kaikki pediatrinen käyttö ja, ja haluttaisiin pediatrista tutkimuskehitystä ja, ja sitten on tämä korkeamman tason termi esittele, mutta ei siis tätä suositeltu termi. Suositeltu termi on alemmalla tasolla ja se saattaisi vaikuttaa negatiivisesti siihen, että kehitetäänkö jotain tiettyä lääkettä lapsille. Sitten tämä kuva on ö, tämä klassifiointi tai luokittelu jota komitea käyttää myös meidän sivullamme. Tässä on tämmöinen yhteyspiste, jossa on pediatrinen erilaiset syöpäsairaudet esimerkiksi ja niihin kehitetyt erilaiset tuotteet. Sitten voidaan identifioida lasten sairauksien tarpeita, sarkooma esimerkiksi, ja sitten mennään korkeamman tason termiin, jotta otettaisiin huomioon kaikki siinä esille tulevat sairauden eri muodot. Ja voimme osoittaa, että tämä korkeamman tason termi on hyvä mekanismi tämän asian selittämisessä. Mutta EMA e on pyrkinyt tarkistelemaan myös täytäntöönpanoa esimerkiksi tämä ryhmäpoikkeusluettelo, joka julkistettiin 23. heinäkuuta 2015. Aikaisemmin ryhmäpoikkeusta käytettiin tämmöisen niin kuin kiertämään näitä järjestelmiä mitkä sairaudet voitaisiin ottaa huomioon, jos on lääke indisoitu aikuisille ja miten niitä kehitettäisiin lasten käyttöön. Meillä on nyt sitten viimeistä tietoa lääkkeistä ja sairauksista, johon sisältyy myös pediatristen tutkimussuunnitelmien tieto. Ja tuloksena on se, että tämmöinen ryhmäpoikkeusluettelo joka rajoittuu 20 lääkeluokkaan, 15 sairauteen. Ja tässä meillä on nyt vähemmän sairauksia, joihin näitä poikkeuksia käytetään. Ja tähän loppuun, ennen kuin avaan keskustelulle, niin todella tämä asetus on todella saanut edistystä aikaan lasten lääkkeiden kehittämisessä – ja on totta, että me tietenkään emme voi edellyttää tällaisia tutkimuksia tiettyjen lääkkeiden osalta, joita ehdotetaan, vaan itse asiassa yritykset vapaaehtoisesti tarjoavat näitä tutkimussuunnitelmia. Ja tämä korkean tason termin käyttö on meidän mielestämme hyvä käytäntö, mutta me voimme tietenkin hakea vielä Eh, lisäarvoa yhteistyöstä yritysten kanssa, jotka kehittävät lasten lääkkeitä ja ehkä potilasjärjestöjen ja, ja, ja akatemian kanssakin voisi olla enemmän yhteistyötä. Tietenkin me olemme aina kiinnostuneita eh, edistämään tieteellistä keskustelua näistä sairauksista, ja, joka on yhtenä meidän politiikkamme pohjana. Kiitos. Thank you for the presentation and... Kiitoksia kovasti alustuksista. Ja nyt herra Brennan saa puheenvuoro, joka puhuu Dennis Wilmotin puolesta. Sen näkee Rova Grostet. Kiitos puheenjohtaja. Glenis esittää pahoittelunsa, että hän täällä voi olla läsnä. Ja hänen puolestaan lausun seuraavaa. Kiitos Emalle, että se on täällä keskustelemassa tärkeästä aiheesta. Yhdeksän vuotta sitten hyväksyttiin pediatrinen asetus sillä on ollut myönteistä vaikutusta myös hoidoille, joillekin lasten sairauksille, mutta on yksi alue, missä ei ole juurikaan saatu edistystä, on äh, lapsuussairauksille tarkoituksessa hoidossa. Ihmisiä kuolee jatkuvasti syövän takia. Se on tärkein syö myös lapsien parissa kautta Euroopan. Vaikkakin tässä on aikuisten syöville hoitomuotoja kehitelty niin varsin, näin ei ole lasten sairauksien kohdalla. Lasten sairauksia koskeva asetus ei korjaa tilannetta, koska oikeastaan asetuksen voimaantulon jälkeen on vain tullut yksi syöpälääke lapsille. Yksi syy siihen on, että he voivat hakea poikkeuslupaa tai sitten laatia tutkimussuunnitelmaa, jos halutaan hoitaa sairautta, joka koskee vain aikuisväestöä koska monissa aikuissyöpiä ei ole lasten parissa ja päinvastoin, niin aikausin on annettu poikkeuslupia, mutta en tiedä, onko tässä huomioitu sitä ilmeneekö sitä lasten parissa ja voiko tätä käyttää tehokkaasti lastensairauksia hoidettaessa. Usein sellaiset lääkkeet, joita voitaisiin käyttää lasten parissa, ei ole koskaan testattu tähän tarkoitukseen. Esimerkiksi ensimmäisen viiden vuoden ajan asetuksen voimaan on 26 lääkettä mahdollisesti olisivat tulleet kyseiseen lasten syöpien sairauksessa, mutta vain puolet sai tällaisen poikkeuksen lääkkeistä. Nyt keskustelemme meidän politiikastamme niin, että voitaisiin saada aikaan poikkeuksia tai tutkimussuunnitelmia. EMA on kehitellyt tätä politiikkaa, jotta voisin määritellä, onko edellytykset sellaiset, että tällainen tila esiintyy lasten parissa. Asiantuntijan mukaan kyse on biologisesta tai geneettisestä poikkeavuudesta, muita tilojakin täytyy ottaa kysy huomioon. Tämä tarkoittaisi sitä, että MEDRA haluaisi käyttää suositeltavaa termiä eikä korkeatason termiä. Totesit, että näin ei olisi, että jos käytetään suosittua termiä eikä HLT, niin se vaikuttaisi päinvastoin. Eli olisi mielenkiintoista kuulla teillä, mitä voimme tehdä miksi ei voitaisi katsoa biologista tai geneettistä poikkeavuutta sairaudessa eikä pelkästään sen sijaintia kehossa esimerkiksi. Eli silloin kun on biologisia samankaltaisuuksia aikuis- ja lasten syövän välillä ja on jo testattu yhtä lääkettä, niin voitaisiin käyttää toisen ryhmän kohdalla. 35 000 on diagnosoitu joka vuosi syövästä ja tilanteen on muututtava. Meidän on tehtävä enemmän nyt. Thank you, Madame Grostet. Kiitoksia, Rova Grostet. Luku, euh, kiitoksia paljon puheenjohtaja. Olin yksi vuotta sitten lasten lääkkeitä koskevan mietinnön esittely. Olen hyvin pettynyt niihin seuraamuksiin, taka tuloksia on saatu perheisestä lääkelainsäädännöstä, Sillä ei ollut sellaista positiivista vaikutusta, mikä olisi voitu odottaa. Ja ylipäänsäkin asetuksen kanssa on erittäin vaikea. Hyvin paljon on vielä tehtävissä, tai pitäisi vielä tehdä. Hiljattain eh, virasto pohti uudelleen lasten lääkkeitä koskevaa politiikkansa. Katson, että tämä on kuitenkin vain pisara meressä. Katson, että tämä päätös ei vielä auta meitä puusta pitkään velvoite te, ryhtyä periaatteeseen tutkimussuunnitelmaan ja poikkeukset tästä ovat olleet sellaisia, mitä on käytetty väärin hyväksi. Ja tämä on aiheuttanut hyvin paljon närästystä. En voi tätä muuten ilmaista. 70 prosenttia perinteisistä tutkimussuunnitelmasta ovat sellaisia, että niihin liittyy poikkeus. Viiden ensimmäisen täytäntöönpanovuoden aikana 26 lääkettä on tullut markkinoille – lääkkeet, voitaisiin käyttää lapsille. Ne on, niillä on lupaa aikuisten hoidossa, mutta niillä ei ole poikkeusta perillisten tutkimussuunnitelmien osalta tästä syystä. Rova Vilmot ja minä päätimme yhteistuumin pyytää lupa lähettää komissiolle kirjeen potiasjärjestöjen nimissä, me haluaisimme esittää kysymyksen tästä asiasta. Kuitenkin tiedetään, että tietty määrä aikuisten lääkkeitä voitaisiin ottaa käyttöön molekyylitasolla myöskin lastenhoidossa. Hyvin paljon olemassa biologisia yhteyksiä, olipa sitten kyse aikuiselta lapsen syöpäkasvaimesta, niin hyvin paljon yhtäläisyyksiä. Tutkimussuunnitelmissa voitaisiin tutkimussuunnitelmiin ryhtiä, ei, tutkimussuunnitelmiin voitaisiin ja sitten väitetään, että lääke toimii vain aikuisilla, mutta ei lapsilla. Perinteisissä tutkimussuunnitelmissa voitaisiin pyrkiä löytämään yhteyksiä aikuisten ja lasten välillä. Nyt pitäisi todellakin puuttua kiireisesti tähän epäkohtaan. Meitä kiinnostaisi yhä enemmän saada molekyylitason tutkimusta aikaan, koska tästä olisi mahdollista hyötyä myöskin lasten syövän hoidossa aikuisten lääkkeistä. Ja toinen kysymys liittyy nopeutettuun menettelyyn silloin, kun tuodaan lääkkeitä, lääkkeitä markkinoille. Yhdysvalloissa on Creating Hope järjestö, joka pyrkii nopeuttamaan lääkeaineiden arviointia. Kenties tämä olisi hyvä innotuksen lähde tälläkin alalla. Toivon, että ei ole liian myöhässä. Me pitäisi vieläkin saada mobilisoitua kaikki osapuolet niin, että lasten lääkkeiden osalta toimittaisiin paljon akti- aktiivisemmin ja toimittaisiin juuri lasten etujen mukaisesti ennen muuta. Thank you for your Kiitos tästä. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla jäsenillä. Antaisin puheenvuoron takaisin komissiolle. Herra Hyvä. Rova. I will, I will. Kiitoksia. Ensinnäkin reagoin kysymyksiin ja kommentteihin, joita täällä kuultiin. Ihan inhimillisesti ja institutionaalisesti totta kai on ihan ymmärrettävää, että täällä on turhautumista aina kun nähdään, että on tiloja, oli sitten kyse harjoitusairauksista tai lapsista, joille ei ole hoitoa ainakaan kunnollista, niin totta kai tämä on ihan ymmärrettävää. Ja kukaan ei tietenkään voi ha- haluta tällaisen tilanteen jatkuvan. Vielä palaisin asetukseen. Rova Grostet tuntee sen hyvin, tietää miten vaikkana se oli vaikeaa laatia, saattaa ylipäätään sääntelypuitteet kuntoon, kun nyt Uusia lääkkeitä on kehitelty eri yrityksissä, niin totta kai sääntelypuitteet joutuvat punnittelemaan, että tutkitaan tätä lasten parissa, mutta ettei tule sitten vaaraksi, että hidastetaan aikuisten lääkkeiden saantia. Tässä joudutaan punnitsemaan tutkimussuunnitelmia, kysyntää ja niin edelleen, kun asetusta laadittiin. Siksi oli tärkeää löytää oikea tasapaino myös ajatellen kehityskulkua. Totta kai aina tarvitaan kannustimiakin. Haluaisin nyt palauttaa mieliin sen, että monet lastensyövät ovat harvinaisiakin sairauksia. Eli kyllä lääkkeiden kehittelijät kyllä saavat vielä enemmän kannustimia kuin on pelkästään lasten lääkkeitä koskevissa säädöksissä. Eli siellä on kannustimia myös koskien harvinaisia sairauksia. Me kyllä olemme sitä mieltä, vastatakseni tähän ehdotukseen, että me haluamme mahdollisimman nopeasti tarkastella asetusta 2007 vuodelta. 2017 vuosikin täällä tuli ilmi. Silloin saadaan todellakin kertomus, kuten aikaisemmin totesin. Valitettavasti lääkkeiden kehitys on pitkä prosessi. Me uskomme todellakin, että jos marraskuussa 2015 mietitään, mitä hyötyjä on asetuksesta, niin ehkä tämä on vähän ennenaikaista. Toisin sanoen komissiossa kyllä me tähtäämme 2017 tarkistusvuoteen, koska me todellakin olemme sitä mieltä, että me tarvitsemme kattavampaa näyttöä ennen kuin tehdään mitään johtopäätöksiä soveltuvuudesta asetuksessa. Mutta mutta ehkä voisin vielä lopuksi todeta, että emme ole sitä mieltä siitä, että lastenlääkettä koskeva asetus olisi saanut mitään käsin koskettavaa hyötyä tai vastoin. Todellakin vaikuttavaa kehitystä on saatu aikaan. Kiitoksia. Sitten Emma. Very much, maybe. Kiitos. Aloitan tuolta loppupäästä. Olen samaa mieltä komission kollegan kanssa. No, komiteatasolla kyllä tämä asetus on onnistunut, mutta me olemme myös sitä mieltä, että emme oikeastaan voi mennä pidemmälle. Ja me olemme aika vaikeassa tilanteessa tekniseltä kannalta, nimittäin lääkeyhtö, lä, medisiiniyhteisössä nyt käsitellään, miten voidaan löytää näitä, näitä loppukäyttöjä tiettyille lääkkeille ja miten määritellään sairaus, histopatologia, biologia, esiintyvyys. Eli meidän täytyy keskustella tästä todella syvällisesti, koska näillä on sitten vaikutuksia myös lastenlääke asetuksen ylitse ja pidemmälle. Ja täytäntöön toimeenpanoa ei ole ihan ongelmatonta tälläkään hetkellä. Right. Um, selvä. Varmasti tämä edellyttää vielä jatkokeskustelua. Ehkä jossain muussa yhteydessä vai Rova Grostetko haluaisi vielä jotain lisätä tähän juuri nyt. No ihan lyhyesti. For two minutes. Äh, Kaksi minuuttia. No kiitoksia ihan nopeasti. Ihan vain muistuttaisin, koska meillä on, on mahdollisuus tämä todeta, komissio sen tietää varsin hyvin, mutta odotellaan tutkimuksen tuloksia 2017 asti. Ei käy, olen sen jo todennut, että komission täytyy kuunnella parlamenttia meidän valiokuntaamme. Liian pitkä määräaika, kun sanotaan, että nyt on prosessi on pitkä ennen aikaista, ottaa kantaa niin yhdeksän vuotta on kulunut. Mielestäni tässä on jo vähän näkymiä. Ja jos sanotaan, että tulokset ovat tyydyttäviä, ei meillä ole ollenkaan samaa käsitystä. Mutta juuri nimenomaan ehkä voitaisiin vähän nopeuttaa asioiden kulkua, että odotetaan vuoteen 2017, että voidaan tarkastella asetusta tietääksemme, mitä se on saanut aikaan ja mitä muutoksia pitäisi saada mahdollisesti asetukseen ja sitten tehdä se mahdollisimman nopeasti, että se olisi mahdollisimman tehokas. Kiitos. Kiitos. Tämä osoittaa, että asia vielä palataan tässäkin valiokunnassa. Kiitos kaikille keskustelusta myös komissiolle ja emalle. Ja koska mitään muita asioita ei ole tänään, päätän kokouksen tähän. Kiitos. Hauskaa iltapäivää. Right.